Guten Tag. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Aloitamme kokouksen jälkeen. Eslistahan on teidän nähtävillä. Minun tiedossani ei ole mitään muutosehdotuksia. Niin kuin aina, tämä kokous on nähtävissä myöskin internetissä. Maailmanlehdistä voi seurata sitä. Ja nyt kokouksen aluksi haluaisin toivottaa tervetuloksi uuden jäsenen sosiaalidemokraattien edustajan herra Koon Olemme iloisia mistä tahansa vahvistuksesta. Minä haluaisin nyt kohdassa kaksi kertoa teille kielet. Niin kuin voitte Confusistakin todeta, meillä on tänään äänestyksiä. Pyytäisin, että pidätte valmiina äänestyskortteja. 13. helmikuuta ja 27. helmikuuta kokouksen pöytäkirjat ovat liitteissä, niin kuin aina. Jos kokouksen lopumissa ole kommentteja, niihin ne hyväksytään. Sitten on jo kohtaan neljä. Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuus. Esittelijämme ovat kollega Ajala Sender ja kollega Martina Labajova. Kollega Ajala Sender on valitettavasti sairastunut. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää, pikaista paranemista. Ja niinpä esittelijä äh, Labajova saanut puheenvuoron keskustelakseen tämän, tietysti tämän sairaustumisen vuoksi me joudumme viikolla lykkäämään määräaikaa tarkistuksille, jolloin se olisi 3. tai 4. huhtikuuta. Selvitämme sen äh, siihen mennessä, kun tämä kohta on loppuun. Martina, ole hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi olen hyvin pahoillani siitä, että Ines ei päässyt tänne paikalle. Toivottavasti voin hänet korvata enemmän tai vähemmän, mutta tämä on mietintöluonnos yhteisötyötämme työtämme, siksi on hyvin tärkeää, että teillä on se silmienne edessä. Pyrin kommentoimaan tekstiä ja sitten tarkastelemme asiaa Inesin kanssa yhdessä. Tämä uskoakseni on erittäin mielenkiintoista hyödyllistä yhteistyötä, jota olemme tehneet mietintöluonnoksen parissa. Ja kuten tiedätte, henkilö, joka on äh, lisäarvon tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen keskittynyt enemmän ähm, ja virhetasoon. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että voimme seitsemän tutkimuksen puitesohjelman ähm, kertomuksen esitellä koskien kustannustehokkuutta. Tässä tarkastelemme tehokkuutta ähm, tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman puitteistossa. Puiteohjelma on 55 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Ja tämä vastaa arvolta 3 prosenttia kaikista TTK-menoista tai kilpailukykyistä rahoituksesta kaiken kaikkiaan. Uhamattavaa, että korkean tason asiantuntijaryhmä 2015 teki samankaltaisen johtopäätöksen se oli sitä mieltä, että seitsemäs puiteohjelma on ollut menestys. Tuo korkean tason työryhmä korosti sitä, että tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma korostaa huippuosaamista eri tasoilla ja uraa uurtavaa FP7 tutkimuspuiteneuvostoa vahvistaa eurooppalaista tutkimusaluetta katalysoimalla yhteistyötä ja on luonut kattavia verkostoja temaattisten haasteiden parissa. Se on myöskin lisännyt tutkijoiden liikkuvuutta ympäri ähm, Euroopan puiteohjelma. Ihmiset ovat tehneet äh, avoimet markkinat tutkijoille. Ja tämän lisäksi se on tukenut äh, tutkimusinfrastruktuuriinvestointeja Euroopassa. FP7 seitsemän vuoden aikana yli 139 hanketta esiteltiin, joista kaikkein korkeatasoisimmat hankkeet saivat rahoitusta. 29 000 organisaatioita osallistui tähän puiteohjelmaan. 44 prosenttia rahoituksesta oli yliopistojen hakemaa ja tutkimus- ja kehitysorganisaatiot 27 prosenttia olivat toisena, PK-yritykset kolmantena ja suuret Yksityiset yritykset vastasivat 11 prosenttia rahoituksesta. Täytyy kuitenkin todeta, että tiettyjä pullonkauloja ilmeni. Ne pitäisi poistaa, kun horisontti 22 alla uudistamme toimia. Tämä pitäisi ottaa yhdeksänteen tutkimuksen puiteohjelman mukaan, kuten suurempi jousto eri ohjelmien talousarvioiden välillä korostaisin tätä joustoa, sen tarvetta. Tämän lisäksi epäsuoriin kuluihin liittyvät säännöt yksittäinen tilintarkastusjärjestelmä ja tietyt muut ehdotukset, jotka ovat tässä luonnoksessa mukana. Meidän täytyy myöskin ottaa huomioon Brexitin vaikutukset. Nythän alkaa Brexit-viikko. Yhdistynyt kuningaskunta poistuu Euroopan unionista, ei vain talousarvio mielessä, vaan myöskin siinä mielessä, minkälaista suunnittelua tutkimuksen ja kehityksen alalla ja tiimityössä on. Sillä meillä on paljon tiimejä, joissa on brittejä mukana ja sitä tuotu todellakin huomioon. Ähm, brittiorganisaatiot saivat 1,27 äh, miljardia euroa äh, vuonna 2014 tutkimusrahoitusta. Tämä oli 15 prosenttia kaiken kaikkiaan ja 1,18 miljardia eli 15,9 prosenttia vuonna 2015. Tämä on kaikkein suurin rahoitusosuus yksittäisen jäsenmaan kohdalla tuona vuonna, joten olisi hyvin mielenkiintoista nähdä, mikä on komission kannattaa tulevaisuutta ajatellen, mikä on tutkimustiimien yhteistyön tulevaisuus, jos ne sijaitsevat Britanniassa. Tämän lisäksi kustannustehokkuutta pitäisi mielestäni tehokkuuden ja taloudellisen näkökantojen pohjalta arvioida. Mielestäni tämä liittyy hyvään varojen hoitoon. Meidän pitäisi toteuttaa myöskin ne poliittisia tavoitteitamme. Tutkimuksen aikana tämä, alalla tämän välillä vaikeaa. Objektiivisesti on vaikeaa arvioida hyvää varainhoitoa. Jopa menestykset tai epäonnistumiset saattavat kuitenkin viedä tuntemusta eteenpäin ja ne voivat tuoda uusia ajatuksia tai uusia näkökohtia esiin. Tämä on jotakin, mitä pitäisi aina korostaa. Se on haaste tutkimuksessa ja kehityksessä. Meidän täytyy löytää politiikan, todellinen, politiikan tavoitteiden todellinen lisäarvo. En puhu tämän pidempään, haluaisin kuunnella kommenttejanne. Ja mielelläni otan vastaan tarkistuksia ja kommentteja tähän mietintöön liittyen. Ja haluaisin Inesiä kiittää hyvin suuresti yhteistyöstä mielenkiinnolla odotan teidän puheenvuoronne. Kiitoksia. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte... Kiitos. Haluankin antaa puheenvuoron välittömästi komissiolle tutkimuksen pääosastolta. Herra Beck, olkaa hyvä. Thank you very much and thank you. Kiitos, kiitos tästä mietinnöstä. Me tämä on herättänyt hyvin paljon mielenkiintoa. Meillä tässä on paljon hyviä asioita ja on asioita, joita pitää vielä tehdä paremmin ja tämän otamme vakavasti. Meillä on toinen kuuleminen kanssa tässä parin kuukauden kuluttua. Ja se tulee olemaan todellakin avuksi, kun mietimme nyt tutkimuksen yhdeksättä puiteohjelmaa. Täytäntöönpanossa Horizon 2020 on erittäin, täytäntöönpano on erittäin hyvä ja se on tärkeää. Kustannustehokkuutta on vaikea objektiivisesti arvioida. Otimme huomioon monia asioita, jotka otitte huomioon tässä lausunnossa, kun lasketaan kustannustehokkuutta ja varmistamme, että tällaisia tällaisia tietoja laitetaan jatkossa enemmän esimerkiksi valvontaraportteihin ja muihin, ja silloin te näette enemmän joka vuosi kustannustehokkuuteen liittyvää järkevää tervettä hallintoa. Mitä tulee Brexit-kysymykseen? Minulla ei ole mandaattia puhua kovinkaan paljon Brexitistä. Jokainen tietää, että Iso-Britannia on tärkeä osallistuja puiteohjelmassa – ja kaikki meidän pääosastossamme toivomme, että tämä jatkuisi. Useimmat brittitutkijat todennäköisesti jatkavat, mutta tästä neuvotellaan vielä. Ikävä kyllä en voi kertoa teille sen enempää tästä. Mutta kiitoksia tästä mietinnöstä ja jatkamme ilolla yhteistyötä kanssanne ja odotamme eh, kesäkuuhun seuraavaa puiteohjelmaa. Ja, herzlichen Dank. Kiitos. Minä ajattelin, että kuuntelen ensin, mitä te sanotte. Ja tämähän pysyy nyt tällaisissa hallittavissa puitteissa. Meillä on hiukan ongelmia ollut tämän ohjelman kanssa. Minua kiinnostaisi, miten monta oikeuskäsittelyä on käynnissä, mitä jäsenvaltiota nämä koskettavat, kuinka monia OLAF-tutkintoja on käynnissä, kuinka moni on saettu päätökseen, kuinka moni on vielä avoinna. Ja olisi tärkeää myös tietää, mietinnössä puhutaan siitä, että noin 59 prosenttia kaikista varoista on tilintarkastuksen alaisia. Mitä tapahtuu lopulle, jota, eivät, jota ole koskaan tilintarkastus? Mitä siinä tapahtuu? Tuleeko vielä jotakin näistä? Ja sitten vielä lisäkysymys, joka koskee tällä summittaisia maksuja. Suurin patongat ovat olleet näillä laskuilla, jotka ovat liittyneet näihin summittaisiin maksuihin. Voisitko sanoa, miten suhtaudutte tähän tällä hetkellä ja mitä johtopäätöksiä teette tulevaisuudessa näistä nimenomaan summittaisista maksuista? Tämä tässä aluksi. Annan puheenvuoron teille välittömästi, koska en näekään muita puheenvuoropyyntöjä. Herra Veikko, olkaa hyvä. Okay. Um, for the number of legal procedures, number of OLAF cases, how many... Kuinka monta mm, Olaf-tapausta on avoinna? Tähän täytyy vastata kirjallisesti. Tiedän, että niitä on suurin piirtein tutkimuksen kehityksen alalla tietty määrä, mutta kun tarkkaa lukua haetaan, minä tarkistan sen ja lähetän teille tiedon. 59 prosenttia on tarkastettu, 8 ja 9 prosenttia pyynnöistä on kentällä tarkastettu, mutta tietenkin jos yhden edunsaajan, tuensaajan arvioi kolmesta, niin saa melkoisen hyvän ajatuksen siitä, mitä tapahtui, jos meillä on systeemisistä virheistä epäilys, voimme edetä näin. Olemme päässeet tähän 59 prosentin katteeseen epäsuoraan ja suoraan sellaiseen tilintarkastuksen osalta. Kyseessä on siis se, että olemme valinneet tietyt tahot. Me teemme hyvin paljon tarkastuksia. Meillä on eh, mahdollisesti jopa liian laaja ohjelma, kun olemme Horisontti 2020 alla luvanneet tehdä tarkistuksia vähemmän, niin siellähän eh, tuossa 7 prosenttia tarkastaa, mutta näin tämä on eh, selvitetty. Kiinteisiin korvauksiin liittyen horisontti 2020 on nyt selvä mitään äh, taannehtivaa laskemista ei Hornetti 22 alla tapahdu, jos äh, puiteohjelmassa on ollut ongelmia, se on valitettava, mutta toivottavasti Hornetti 22, tämä on nyt selvää. Ähm, minä en tiedä, oliko tässä jonkinlainen käännöskysymys, äh, sillä en tunnista tällaista taanehtivaa kiinteiden korvausten maksamista. Ehkä tähän voisi saada selvennystä. Wie viele Kysymys kuuluu, miten suuri on se summa, joka on maksettu tällaisena kiinteinä maksuina seitsemän tutkimuksen puitteissa, ja miten suuria ovat olleet jälkitutkinnat liittyen siihen, miten asianmukaisia nämä ovat olleet nämä summat, koska mehän olemme julkisuudessa saaneet jatkuvasti kuulla, että on ollut tällaisia jälkikäteistutkimuksia, jos olen oikein ymmärtänyt lehtiartikkelit sellaisia, että ne ovat hiukan aiheuttaneet tällaista mm, ja erimielisyyttä näissä kysymyksissä. Well, Setting flat rates is uh, No nämä, näissä kiinteissä summissa, niitä lasketaan kovasti silloin, kun se asetetaan komissiossa ja ihmisillä on luonnollisesti erilaisia ää, summia, mutta en minä tästä nyt olisi mitenkään laajalti huolissani ja tämä kiinteä summa, niitä nyt ei muutenkaan tarkasteta samalla tavalla. Se on summa, joka maksetaan. En ole ihan varma, mutta mutta haluaisitte tietää prosenttilukuja ja minä vastaan teille kirjallisesti, kuinka paljon maksettiin varsinkin nämä 20 ja 60 prosentin kiinteät summat, jotka meillä on ollut tutkimuksen seitsemässä puiteohjelmassa. Herzlichen Dank. Kiitos. Minä muist, niin, lupasitte siis vastauksen. Olisi hyvä, jos saisimme tämän vastauksen sitten. Kiitokset teille. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Puheenvuoron saa esittelijä lopuksi. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. On harmittunut, että keskustelu on näin lyhyt, kun todellakin vaadittaisiin enemmän aikaa mennä yksityiskohtiin. Odotan tarkistuksia. Itsekin valmistelen muutamaa tarkistusta keskityn mainittuihin seikkoihin, jouston lisäämiseen eri ohjelmien välillä, yksinkertaistamiseen, ohjaukseen, tuen saajille. Ja haluaisin myöskin nähdä, että teollisuus ja yrityselämä osallistuu paremmin. Tämä on minun ajatukseni luonnollisesti meillä tulee olemaan laajempi luonnos lopuksi, sillä tässä ensimmäisessä versiossa meillä oli pituusrajoitus mietinnön osalta. Luonnollisesti tätä korjataan tarkistuksin. Haluaisin kiittää teitä kaikkia vastauksista, joita sain tämän mietintöluonnoksen luonnostelun aikana ja varmaankin palaamme asiaan vielä uusien kysymyksiin myötä. Kiitoksia. Kiitos. Näin on sitten saatu käsiteltyä tämä esitystään kohta. Meillä on äänestykset, jotka ilmoitettu pidetäksi kello 16, joten mietimme sitä, voimmeko nyt jo äänestää, saavatko ryhmät tänne ihmiset, joita tarvitaan. alilausuntoa ja muita varten. Voimmeko äänestää, vai onko äänestysmuoto pidetty silloin 16? No se on seuraava kohta, jos siis tulemme kohtaan numero 5 äänestys vuotoimin petosten torjunnasta. Esittelijä on kollega Pitera. Olisi mukavaa, jos meillä olisi siis äänestyslista. möchte... Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että äänestyksessä olimme unohtaneet vastuuvapauden. Siis unohtaneet äänestää tästä oikeusvaliokunnan äh, lausunnosta, joka koski vastuuvapauslausuntoa, jonka aloittaisimme sillä tilatustuomioistuimen vastuuvapaus. Anni, olkaa hyvä. Ja. Ja. Frau Vorsitzende, ich würde Sie bitten, vielleicht... Puheenjohtaja pyytäisin, voisimmeko odottaa viisi minuuttia, koska me emme, kaikki eivät ole vielä paikalla. Keskeytän istunnon viideksi minuutiksi ja sitten aloitamme äänestyksillä niin, että ensin on Jurin lausunto, joka koskee tilantostuomioistuimen vastuuvapautta. Sitten sen jälkeen äänestämme mietinnöstä. Ich sehe, dass die Reihen sich füllen. Näyttää siltä, että nyt täällä alkaa olla jo enemmän väkeä. Äänestämme siis nyt Jurin lausunnosta, joka koskee tilintustoimistojen vastuuvapautta. Voidaanko tämä hoitaa yhtenä kokonaisuutena? Onko siihen huomautettavaa? Ei näytä ole. Ei näytä olevan. Äänestämme sitä yhtenä kokonaisuutena. Siis Juri 4, 6, 7 ja 9. Ei huomautettavaa äänestysyhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksimielisesti näin. Sitten tämä työ onkin jo hoidettu ja nyt tulemme rouva Piteran mietintö. Haluaako edus- esittelijä puheenvuoron? Ja pani przewodniczący, pani przewodnicząca, tylko chciałam powiedzieć, że zmieniłam Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin muuttaa suositustani, mitä tulee Libe 5 tarkistukseen. Haluan siihen, tai olen laittanut siihen plussan, mutta katselin sitä vielä uudelleen ja nyt haluan siihen miinukseen. Kiitos. Ja auf der Seite 3 Sivulla kolme siis on tämä. Kohta 8b uusi, kohta 8b uusi. Tämä on valtava äänestys. Aloitamme kompromissilla yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 32. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. reki 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 49 koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. hylätty. 50, 50 raukeaa, 51 puolesta, 50 ei rauennut. Ei rauennut. Ei. 50 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Live 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Live 6. Haluatteko tarkistaa? Live 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60, 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta 74 raukeaa. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 90 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty regi 3 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty regi 8 puolesta, vastaan tyhjää. Regi 8 tarkastetaan, regi 8. Rejected, but it was not. The check is over. Äänestys päättyy, hylätty. 91 <clears throat> puolesta, vastaan tyhjää hyväksyt 92 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksyt 93 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksyt 94 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksyt 95 puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty 96 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 97 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 98 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 99 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 100 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 101 raukeaa, 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan. Voidaanko tarkistaa? 103. 103. Tarkastetaan. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksyttiin. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 110. Äänestys päättyy. Hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 113 puolesta vastaan. 112. Kuka? Minusta se oli selkeästi hyväksytty. Äänestys päättyy. No niin, 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 kahdessa osassa seitsemän osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 15 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 138 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 139 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 143 puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. Kompromissi 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 149 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 150 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 151 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 152 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 153 suurella tarkistuksella enää vastalauseita, äänestetään puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 154 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 155 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 156 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1661 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 ensimmäinen osa ensimmäinen on rauennut, toinen osa 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 raukeaa, 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 165 puolesta ja 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 kahdessa osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 184 raukea 185 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 186 puolesta, raukea 170 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 187 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 188 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 189 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty regi 2 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty regi 16 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa yhdeksän? Tarkistetaan yhdeksän. Äänestys päättyy. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan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 joten äänestämme koko mietinnöstä nimen huutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyvätty, hyväksytty yksimielisesti. Onnittelut esittelijälle. Great. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja sitten äänestämme Vuosittaisesta kertomuksesta eip rahoitustoiminnan valvonnasta vuodelta 2015 esittelijä on edustaja Ali. Haluaako esittelijä vielä puheenvuoron? I would like to uh, to all. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Olemme tehneet hyvää työtä. Yhteys kontin koordinaattoreiden ja varjoesittelijöiden kesken toimivat hyvin. Siinäpä kaikki. Kiitos. Thank you very much. Another 184. No niin, 184 tarkistusta. Tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 raukeaa. Samoin 14. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 ja 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää tyhjää, hylätty 22, yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty 22 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 23 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan, 27, se lienee hylätty. Hylätty. Kaksikymmentäkahdeksan kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 33 raukeaa 34 samoin. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39, 40, 42 raukeavat. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 57 puolesta. Odot hetkinen. Ei se raukea. 50, 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se 60, 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hy, hylätty. Äh, hyväksytty korjaa puheenjohtaja. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 77 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 80 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää,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 hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 107 puolesta ja 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 109 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 111 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 112 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 113 raukea. 115 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 115 puolesta vastaan, hylätty. 116 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 117 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan 117. Hylätty. 118 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 119 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 120. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 124 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 125 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 126 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 127 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 128 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 129 puolesta, vastaan, 129, 128 128 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 131 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytystä. Kolme, äh, tarkistaan 131. Äänestys päättyy. Hylätty. kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 134 puolesta. 133 puheenjohtaja korjaa. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 145. 145. Hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan. Tarkistetaan 147. Hylätty. 147 puolesta vastaan. 148 puheenjohtaja korjaa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 149 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 150 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 151 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 152 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 154 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty tarvis, tarkistetaan 54. Hylätty. 155 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 155 pu- tarkistetaan 155. Hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 156. Hyväksytty. Sitä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitä puolesta vastaan tyhjää hylätty, 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 161 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty, 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 ja 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 177 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 178 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 179 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 180 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 181 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 182 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi, regi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 6, voidaanko äänestää unblokke 6-12? Selvä. 6-12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme koko mietinnöstä näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 16 puolesta yksi vastaan. Onnittelut esittelijälle. Tämä oli suuri työ. Kiitoksia. Nyt äänestys on päättynyt. And we will go to point number eight. Ja siirrymme kohtaan numero kahdeksan. Esityslistallamme tilintarkastustuomioimen erityiskertomuksen sen vuoksi, että seuraavan asian esittelijä ei ole vielä paikalla. Eli esityslistan kohta numero kahdeksan, erityiskertomus numero 24 2016. Kohesiopolitiikan alalla lisätoimet tarpeen valtion tukisääntöjen noudattamisen valvomiseksi. Esittelijä on Nechmi Ali. Ja herra äh, on äh, asiasta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Tervetuloa. Ja te saatte heti äh, puheenvuoron, että saatte esittää tämän erityiskertomuksen. Olkaa hyvä. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, geschätzte Damen und Herren. Herra puheenjohtaja, arvoisat edustajat, minä aivan lyhyesti. Saan esitellä teille tärkeimmät toteamukset ja suositukset tästä kertomuksesta, jotka koskevat valtion tukea kohesiopolitiikan alueella. Ehkä saan aloittaa perustavanlaatuisella toteamuksella, että se, miten myönnetään valtion tukea, on periaatteessa kiellettyä, mutta sitä on poikkeuksia sektoreittain tai jollakin tietyllä maantieteellisellä alueella – Menojen kokonaisuus valtiotukien osalta jaksolla 2010-2013 oli 505 eh, miljardia euroa. Tästä suurin 193 miljardia on kohesiorahastosta. Meidän tutkimuksemme koski sitä, missä määrin ei ole noudatettu sääntöjä, jotka koskevat valtion tukea. Ja sitten vertailimme myönnetty näitä havaittuja virheitä, toisaalta joita tilintarkastustuomioistuinta komissio oli havainnut, toisaalta jäsenvaltiot havainneet, ja sitten käsittelimme analyysiä, joka koski näitä virheitä, miten komissio oli käsitellyt, minkälaisiin korjaustoimiin komissio oli ryhtynyt, ja myös katsoin sitä, sitä mitä uusien ohjelmakauteen 2000 2020 äh, komissio on suunnitellut. Haluaisin palata takaisin näihin toteamuksiin tai havaintoihin. Virheet valtion tuissa ovat sellaisia, että niiden suuruus on noin 13,5 prosenttia eh, keskimääräisestä virhetasosta vuodelta 2010-2014, ja tuo virhetaso oli 5,7 prosenttia. Eli se on hyvin merkittävä alue, jos nyt ajattelemme tätä asianmukaista, täytemukaista toimintaa. Tämä liittyy korotettuun tukitasoon ja houkuttimien puuttumiseen pääosastoon, joka vastaa aluepolitiikasta ja joka vastaa ty- työllisyyspolitiikasta. Ne ovat virheitä löytäneet minusta liittämättömässä määrin tiedostoissa ja myöskin analysoineet niitä puutteellisesti, joten tiedostot, niiden pohjalta ei ollut mahdollista lähemmin analysoida virheitä. Ja tätä kautta komissio olisi kenties voinut ryhtyä kohdennettuihin ehkäiseviin toimiin jäsenvaltiossa ja ohjelmien osalta, ja tätä ei siis tapahtunut. Kilpailun pääosasto toisaalta on tehnyt horisontaalisen analyysin äh, valvottujen äh, tukisääntöjen osalta jaksolla 2006-2014. Ja nuo analyysit ovat johtaneet siihen, että keskimäärin 30 prosenttia ongelmallisista tapauksista – on sellaisia, että ne voidaan pitää siis ongelmallisina. Ne ovat kilpailun vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat olleet siis sääntöjen vastaisia. Ja viides jäsenvaltiossa tämä ongelmaisten tapauksien osuus oli 50 prosenttia tai enemmän. Kysymys on huomattavasta virheiden määrästä. Kun katsomme miten seuraavaa kalvoa, voi sitten nähdä täsmällisemmän analyysin siitä, miten virheitä on havaittu, jotka vaikuttavat, jotka liittyvät tässä taulukossa. Siis tilastustuomioistuin on omissa tutkimuksissaan on noin 19 prosenttia todennut, että nämä ovat olleet virheitä, nämä tapaukset. Samalla tasolla riippuva myöskin virhetaso, jonka on havainnut aluepolitiikan pääosasto sen sijaan kilpailun pääosasto on tukisääntö, valtio, valvonnassa tullut poikkeuksiin, joiden suuruus on 36 prosenttia. Tämä selittyy sitä kautta, että meillä on eri lähestymistapa asioihin, pistokokeet tai riski suuntautunut, niin kuin kilpailun pääosaston tapauksessa. Toisaalta taas sitten, mikä on melkoinen loikka tässä esityksessä, viimeinen rivi, jäsenvaltiot. Jäsenvaltiot ovat omassa valvonnassaan vain alle 5 prosenttia, 4 prosenttia tutkimustapauksista havainneet virheellisiksi. Eli äh, säännöstä poikkeaminen EUn tasolla samassa systemaattisesta äh, lähestymistavassa olivat lähes viisi kertaa korkeampaa kuin jäsenvaltioiden tasolla, mikä aiheuttaa sen johtopäätöksen, että tutkivat viranomaiset jäsenvaltiossa ei, eivät riittävässä määrin painota tätä valtion tukien merkitystä. Sen lisäksi toteamme puuttuvan koordinaatiota komission sisällä. Ei tapahtunut mitään vaihtoa, joka koski näitä havaintoja komission eri yksikköjen välillä. Yksittäiset pääosastot eivät tai vain saavat rajoitussa määrin mahdollisuuden tutustua tiedostoihin, joita muut tahot komission sisällä hoitivat. Sitten äh, kustannukset, joissa tutkittiin äh, tapauksia, joissa siis hankkeet, joiden suuruus oli 50 miljoonaa euroa, ei tapahtunut äh, konsultaatiota pääosastojen välillä. Esimerkiksi Leipzig-Hallen päätöksen osalta tapausten käsittelyä ennen tässä on se riski, että suuret hankit hyväksytään, jotka mahdollisesti ovat ristiriidassa tai loukkaavat sellaisia sääntöjä, jotka koskevat valtion tukia ja tätä kautta myöskin ovat ristiriidassa EUn rahoituksen etujen kanssa. Ja tällä jaksolla 2007-2012 komissiolla oli nel, myöntänyt yli 440 suurta, syväksynyt suurta hanketta ja vain pienet niistä oli tutkittu. Saatamme havainta, että on hyvin vähän korjaavia toimenpiteitä, joihin komissio olisi ryhtynyt verrattuna virheiden määrää, joita kumpikin pääosasto oli havainnut. Aluepolitiikan pääosasto havaitsi, teki 18 taloudelliseen rahoitukselliseen korjaukseen 7 valtiossa jaksolla 2010-2014. Niiden laajuus oli noin 95 miljoonaa euroa jotka ainakin osittain olivat yhteydessä valtion tukiin. Siellä ei ole kovinkaan paljon, jos katsotaan sitä suurta osuutta, joka on näillä varoilla, joita on käytetty. Kilpailuasioiden pääosasto on jäsenvaltioiden vapaaehtoisten takaisinperistön kautta mm, yhtynyt vain yhteen rahoituksellisia korjauksia, jonka suuruus, joka ei ole kovinkaan korkea, joka nämä ovat hyvin alhaisia korjausasteita. Ohjelmajaksolla 2000 2014-2020 on tapahtunut kuitenkin joitakin muutoksia. Komissio on äh, nyt äh, hyväksynyt tällaisen yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen, joka on GBR-lyhenteellä paremmin tunnettu. Tätä kautta on syntynyt laajempi soveltamisala, eli sellaisten tukiryhmien määrä, jotka ovat vapautettuja, on noussut – ja komission tietojen mukaan se odottaa, että noin 90 prosenttia vai 90 prosenttia tukitoimenpiteistä tai 70 prosenttia tuista, tukisummista ovat sellaisia, että niitä nämä poikkeukset tulevat koskemaan. Eli jää vähäinen ilmoitusvelvollisuus, kuitenkin suuri vastuu tätä kautta delegoidaan jäsenvaltioille. Eli jäsenvaltiot ovat vastaisuudessa enemmänkin toiminta toimintaan velvollisia. Tähän sisältyy myöskin suuri riskin uhka. Haluaisinko vain katsoa, esittää sen missä määrin jäsenvaltiot pääosastojen havaintojen vuoksi ovat tai sen mukaan ovat tehneet virheitä silloin, kun on valvottu nimenomaan tukien sääntöjä. Ja tästä täytyy pelätä, että tämä virhetaso tulee nousemaan. 2014-2020 jaksolla on myöskin se, miten on houkuteltu näitä, houkutumia on luotu suuriin hankkeisiin, eli on tehty samaisia sopeutuksia, koska pieniä ja yrityksiä, ja on myöskin julkistettava suuremmat tuet, yksittäiset tuet, jolloin on kysymys yli 500 000 eurosta. Tätä kautta on pyritty samaan aikaan lisää avoimuutta niin, että voidaan valvoa paremmin sitä, että määräyksiä paremmin noudatetaan. Nyt hyppään sitten seuraavaan kalvoon esitelläkseni muita muutoksia. Ex-ante-ehdollisuutta on otettu käyttöön valtion tukien osalta, jotta voidaan välttää virheitä valtion tuissa. Jäsenvaltiot ovat itse arvioita tehneet komission johdosta ja tätä kautta viisi jäsenvaltiota on osoittanut, että se hyväksynnässä, kun on kysymys kumppanussopimuksien hyväksymisestä, se oli noudattanut sääntöjä ja tästä syystä komissio on tehnyt aloitteen edensä toimenpiteistä, hyväksynyt niin sanottuja toimintasuunnitelmia, jotka viime vuoden lopussa piti, viime vuoden loppuun mennessä piti panna toimeen näistä viidestä jäsenvaltiosta. Vain yksi on täyttänyt nämä määräykset, neljä ei vielä. Komissio on käynnistänyt yhteisen toimintasuunnitelma, joka koskee valtion apuja. Tässä pitäisi katsoa sitä, miten jäsenvaltiot ovat paremmin erilaisten koulutusten kautta, paremman tiedostojen, paremmin tiedostojen kautta ja niin edelleen. Kysymys on siis myönteisistä toimista, jotka haluan tässä yhteydessä mainita. No sitten tulen suosituksiimme, jotka yhteenkoottuna haluan vielä kerran esitellä. Meillä on kaksi suositusta, joista on suurin osa on sellaisia, joita komissio on ottanut ne omakseen, mutta kolme osa suositusta on jo sellaisista, että niitä ei ole hyväksytty, ne ovat jääneet hiukan äh, roikkumaan ilmaan, eli se, että valvotaan tätä ennakkoseurantaa ja sitä parannetaan. Komission pitäisi käyttää tietoja, jotka se on koonnut tiedostoihin, jotta voidaan katsoa, minkälaisia virheitä on, niitä paremmin analysoidaan. Toisaalta pitäisi myöskin katsoa sitä, miten jäsenvaltiot, miten ne pysyvät ne todellakin paremminkin noudattamaan näitä sääntöjä. Me olimme suositelleet, että komissio ryhtyisi korjaustoimiin silloin, kun tukitoimenpiteet eivät vastaa määräyksiä valtion tuista. Ja vielä sitten pari kolme suositusta, jotka haluaisin mainita. Olemme suositelleet sitä, että suuret hankkeet vasta sisäisen selvityksen jälkeen, joka koskee niiden valtiotukiluonnetta, vasta sen jälkeen voitaisiin hyväksyä niin, että jäsenvaltioiden tutkintaviranmaistenkin valvon, valvonnan mukaan niiden tulisi olla laadultaan ja laajuudeltaan riittäviä, ja komission tulisi laatia lisää oh- suuntaviivoja siitä, että se esimerkiksi ottaisi esille esimerkkitapauksia näissä tai myöskin katsoisi, minkälaisia syitä voi olla mahdollisiin rikkomuksiin näissä ohjeissa. Ja vielä yksi suositus, jos sanoisimme, että sillä on laaji, kes, tarvittaisiin kes, EU-laajuiselle tietokannalle – ja että jäsenvaltioita pitäisi rohkaista tällaiseen keskusrekisteriin, joka, eh, jonka kautta valvottaisiin sitä, että määräyksiä noudatetaan. Puheenjohtaja, hyvät naiset herrat, tässä minun yhteenvetoni tärkeimmistä havainnoista ja suosituksista. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Ja, vielen Dank und äh, Glückwunsch zu dem. Kiitokset ja onnittelut tästä vaikuttavasta erityiskertomuksesta joka on hyvin tärkeä. Ja nyt annan äh, puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, hyvä herra Herikse, hyvät äh, kollegat. Yksi, yli yksi kolmasosa Euroopan unionista on suunnattu tähän kohesiopolitiikan tarkoitus on poistaa epätasapainoa ja eroja erojen välillä Euroopan unionissa. Tarkoitus on tukea maaseutualueita ja taantuvaa maanviljelyssektoria myöskin. Euroopan unionin politiikka pyrkii siihen, että alueet ovat kilpailukykyisempiä ja pystyisivät luomaan kasvua ja työllisyyttä. Samaan aikaan meidän täytyy ottaa huomioon se, että äm, valtion tuki on kielletty, jotteivät markkinat vääristyisi. Tietyt erityissektorit, erityismaantieteelliset alueet ja muut poikkeukset ovat sallittuja. Tarkistuksen pyrkimys oli se, että sääntöjen vastaisuuden taso kohesiopolitiikassa tarkistettiin ja tarkistettiin myöskin komission toimet sääntöjen vastaisuuden sattuessa. Haluaisin korostaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen laatua ja tämän erityiskertomuksen te- tervetullutta luonnetta. Tässä erityisesti kiinnitin huomiota vuosiin 2010-2014. Erityiskertomus arvioi myöskin komission toimia ja jokaisen jäsenmaan kapasiteettia ehkäistä ja välttää välttää valtion rikkomuksia. Eko tämän tuloksena pystyy esittämään kohesiopolitiikasta luotettavan kuvan ja muotoilemaan suosituksia ja ohjelinjoja tulevaisuuden työtä ajatellen. Komission vastauserityiskertomuksen oli myöskin hyvä, erityisesti se oli valmis ottamaan monet suositukset huomioon. Monista suosituksista voidaan vielä erikseen keskustella, mutta uskon siitä huolimatta, että toimeenpanon osalta valtion tukisääntörikkomuksia voidaan ehkäistä tulevaisuudessa tehokkaammin. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Kiitos. Ja nyt sitten siirrymme keskusteluun. Ja jos kaikki nyt eivät sitten lukisi siellä sähköpostiansa, niin me voisimme käsitellä tätä tärkeää erityiskertomusta. Komissio voisi nyt tuoda oman kantansa lävitse. Täällä on Olafista paikalla Signor Thomas ja sitten komission edustaja herra Seber pääosastosta. Olkaa hyvä. Many thanks, uh, Mrs. Chair. Sorry, I was looking for the, for the button. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä en näytänyt nappia aluksi. Äh, tämä syvällinen tilintarkastustuomioistuimen arviointi on hyvin tervetullut. Me olemme tarkastelleet tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhdessä, kuinka voisimme auttaa heitä käsittelemään valtiotukeen liittyviä kysymyksiä, ei vain tämän erityiskertomuksen osalta, muutaman vuoden osalta, sillä me olemme Ähm, Daslausuman osalta tarkastelleet äh, tilannetta äh, tarkasti vuosi 2014. Tämä oli yksi kohesiopolitiikan äh, virheiden suurin alue, nämä 27 prosenttia virheistä. Olemme hyvin kiitollisia tästä analyysistä ja myöskin siitä, että tilintarkastustuomioistuin tunnustaa sen, että tämä kausi, johon esittelijä oli viitasi 2010-2014, sen jälkeen tilintarkastustoimijoista on raportoinut myöskin parannuksista tällä alalla. Erityisesti virhetasossa vuotta nähneet vuoden 2015 vuosikertomuksen valtion tuesta 5,8 prosenttia, virhetausta, mutta tilintarkastus toimii myöskin erityiskertomuksessa ja vuosikertomuksesta vuoden 2015 osalta raportoi parannuksista tilintarkastusviranomaisten toiminnasta ja tarkistuksista. Tämä on hyvin tervetullutta. Me olemme ottaneet yhdeksän suositusta vastaan, teimme niiden parissa jo töitä ja tilintarkastustuomioistuin myöskin viittasi komission toimintasuunnitelmaan, joka on Regio työllisyys- ja kilpailupääosastojen välillä laadittu. Tarkoitus on parantaa jäsenmaiden kapasiteettia ratkoa valtion tukikysymyksiä, mikä todellakin on monimutkainen työala. Me olemme omalta osaltamme tehneet erityisesti viranomaisten kanssa hallinnollisen kapasiteetin parissa työtä ja vuonna 2011 ja vuonna 2015 hyvin tarkat tarkistuslistat äm, äh, ähm, käyneet äm, kilpailupääosaston kanssa läpi. Ja me olemme pyrkineet varmistamaan sen, että kaikki tekevät kaikkien samojen standardien mukaisesti töitä näillä aloilla. Me olemme myöskin tarkistaneet äm, sen tietokannan, jota käytämme raportoimaan raportoimiseen kun sääntöjen vastaisuuksia esiintyy. Meillä oli vuonna 2015 tietokantoja, mutta näitä ei joutu ähm, suunniteltu tilintarkastustuomioistuimen äh, nykyisten suosituksen kaltaisiin toimiin, niin vuonna 2020 meillä tulee olemaan äh, Uusi järjestelmä meillä on nyt tietokanta olemassa, joka raportoi kaikista sääntöjen vastaisuuksista, jotka liittyvät valtion tukiin ja muihin kysymyksiin, jotka ovat samantyyppisiä virheitä. Tämä ei ole vain eri pääosastojen jakamasta käyttää myöskin Olaf sääntöjen vastauksista raportoimiseen ja tämän lisäksi tilintarkastusviranomaisia rohkaistaan vuosikertomuksissaan raportoimaan sen tyyppisistä virheistä, jotka kuuluvat tähän yhteiseen virhetyyppiin. Toivomme, että tämä tulee meitä auttamaan tekemään lisäarviointia ja jakamaan kilpailukykypääosaston kanssa vuosittain tietoa näistä yleisimmistä virhetyypeistä, jotta he voisivat kohdennetusti toimia, jos virheitä esiintyy usein. Annan tämän jälkeen kollegalleni puheenvuoron hän on kompo pääosastosta. Hän voi vastata erityiskysymyksiin, mutta haluaisin palata tähän eh, esittelijän pyyntöön ja vetomukseen, jotta komissio arvioisi eh, suositusten vastaan ottamattomuutta. Tämä liittyy näihin suuriin eh, ennen vuotta 2012 hyväksyttyihin hankkeisiin. Kuten tiedätte, vuonna 2011 tilintarkastustuomioistuin ryhtyi lisää toimiin valtion tuen toimeenpanon osalta infrastruktuurihankkeissa. Tämä oli sellaista alaa ja harkinnan alaa, joka ei ollut aivan selvää. Komissio oli antanut tiettyjä ähm, vinkkejä jäsenmaille siitä, että tämänkaltaiset ähm, hankkeet eivät olisi tukisääntöjen alla. Vuonna 2011 komissio ilmoitti kaikille jäsenmaille, että siitä lähtien tämän uuden oikeudellisen tilanteen vuoksi oli tarpeen tehdä arvio näiden suurten infrastruktuuriprojektien osalta ja äh, antaa kermotus komissiolle ja ilmoittaa valtion tuesta, jos tarpeen komissiolle. Äh, me hyväksymme tiettyjä ohje linjoja tuolloin, jotka annettiin kaikkien tietoon, ja tuolloin 2012 teimme aivan selväksi, että nämä ohjeet, jotka koskivat infrastruktuurialan suuria hankkeita, että niiden ostovuoden vuoden 2012 jälkeen emme voisi taantunehtivasti äm, vaikuttaa jäsenmaiden päätöksiin tai tuensaajiin. Tarkoituksena oli taata myöskin se, että meillä oli vakava puitteisto, vakava puitteisto tuensaajien osalta jäsenmaissa. Tässä tarkoituksena oli myöskin ähm, tiedottaa siitä, kuinka suurten hankkeiden ja ei niin suurten hankkeiden äh, osalta tulisi tiedottaa päätöksistä infrastruktuurialalla – Tämän vuoksi on nyt hyvin vaikeaa tämän ohjelmakauden jälkeen, kun ohjelmakausi ensi viikolla sulkeutuu, palata asiaan eräiden tuensaajien osalta. Nyt me tarkastamme uudelleen näitä tapauksia, mutta tämä ei varmaankaan ole kovin tarpeen, sillä kuten kollegani tulee nyt selittämään, riski alttius on melkoisen matala. Vuoden 2020 kauden osalta olemme suurten hankkeiden osalta muuttaneet toimia. Olen pyrkinyt varmistamaan sen, että kaikki valtion tuet tulee jäsenmaan ilmoittaa komissiolle, jos tarpeen, ennen kuin komissio hyväksyy mitään suuria hankepäätöksiä. Tämän vuoksi menettely on nyt vahvempi vuoden 2020 kaudelle ja kaikki jäsen maiden myötävät valtion tuet täytyy eh, selvittää ennen kuin komissio tekee päätöksiä. Sillä ei ole mitään järkeä siinä, että komissio hyväksyy ensin projektiin ja sitten joutuu kertomaan jälkikäteen tuensaajalle ja jäsenmaalle, että tämä hanke ei ollutkaan tukikelpoinen. Olemme myöskin tehneet tilintarkastusviranomaisten kanssa hyvin läheistä työtä. Tässä en viittaa vain ohjaukseen ja koulutukseen, täsmän koulutukseen ja näihin checklist listoihin. Viittaan tässä myöskin tilintarkastustuomioistuimeen. On erittäin hienoa, että vuoden 2015 vuotuisessa valvontakertomuksessaan tilintarkastustuomioistuin viittaa siihen tosiasiaan, että nyt ö, ähm, ö, äh, valtion tukien ja hankintojen osalta on havaittu aikaisempiin vuosiin verrattuna suurta eristystä. Suurin osa näistä tarkistuksista on nyt riittävästi valtion tuki periaatteiden linjoilla. Me jatkamme yhä tilintarkastusviranomaisten kanssa muiden tahojen kanssa toimintasuunnitelun parissa. Se on yhä käynnissä. Me olemme myöskin parantaneet yhteistyötä ja koordinointia kompapääosaston kanssa yhdessä ja me teemme käsikässä jäsenmaiden kanssa töitä, jotta voisimme selventää näitä valtion tukikysymyksiä. Kiitoksia. Seber, Monsieur Seber. Herra Seber, en kuullut, miksi komissio ei ole ryhtynyt minkäännäköisiin korjaustoimiin. Miksi tilintarkastustuomioistuimen suositusta on ylipäätään tarvittu? Voisitteko te vastata siihen vielä ennen kuin siirrymme seuraavaan? Recommendation one. Suositus yksi ottaa enemmän DG-kontiin ja kollegani varmasti vastaa tähän. Mutta tilitarkastus viittaa DG-region korjaaviin toimiin liittyen kaikkiin niihin löydöksiin, jotka eivät ole sääntöjen mukaisia. Ja tämä on hyvin samankaltainen meidän löydöksemme kuin mikä tilintarkastus tuomioistuimen tarkastusten aikana. Ja herra Eriksen viittasi seitsemään jäsenvaltioon, joille komissio on tehnyt näitä taloudellisia korjauksia liittyen valtion apuun. Ja tämä liittyy myös tähän monitorointiin, jota me teemme jäsenvaltioiden ohjelmiin. Herr bitte. Thank you. Uh... Kiitos. Halusin puhua näistä kolmesta suosituksesta, jotka komissio hylkäsi, mutta koska otitte esiin nämä korjaukset, virheille, jotka löydettiin näissä valvonnoissa, niin ehkäpä aloitan siitä. On totta, että joka vuosi teemme näitä valvontatoimia DG-kilpailun äh, taholta ja tämä virhe mm, prosentti on noin 30 prosenttia. Mutta virhe ei välttämättä aina tarkoita sitä, että tässä olisi myönnetty äh, laitonta valtion tukea. Eli tässä on kysymys äh, näistä toimenpiteistä, ovatko ne äh, yhdenmukaisia sääntöjen kanssa vai ei. Ja tähän liittyy myös se, että tässä virhemäärässä on myös jäsenvaltioiden menettelytapavirheitä, jotka eivät välttämättä johda täydelliseen virheeseen liittyen niiden tilittämiseen. Sitten me löydämme, jos me löydämme virheitä, jossa on menettelytapavirheitä, esimerkiksi oikeusperusta ei sisältänyt kaikkia vaadittuja ehtoja ja että muut ehdot on täytetty, niin silloin me ryhdymme korjaaviin toimenpiteisiin varmistavalla sen, että jäsenvaltiot muuttavat oikeus perustansa ja ryhtyvät toimenpiteisiin, jotta äh, tulevaisuudessa myös menettelytavat olisivat oikeat. Ja tämä ei suoraan välttämättä ollenkaan johda siihen, että vaaditaan tämä tuki takaisin. Eli tässä on ero tavallaan tämän virhemäärän ja palautusvaatimusten välillä. Meillä on koko joukko tapauksia, joissa jäsenvaltiot, sen jälkeen kun me olemme löytäneet virheitä, niin jäsenvaltiot ovat lähteneet vapaaehtoiseen palautukseen ilman, että komission täytyy ryhtyä virallisiin toimenpiteisiin, vaan jäsenvaltiot tekevät sen itse. Sitten nämä kolme suositusta Ensimmäinen, joka liittyy siihen, pitäisikö komission tutkia projekteja, joille on annettu tukea ja maksettu ennen ennen leipzig päätöstä. Ja tässä oli kysymys myös siitä, että liittyykö infrastruktuuri, liittyykö se valtionavun puitteisiin vai ei joten tämä oli sellainen tilanne, joka oli hyvin epäselvä. Ja tilintarkastustuomioistuin sitten tällä tuomiollaan sen selkeytti. On hyvä, hallinnollista, on hyvä hallinnollinen käytäntö, että huolehtii siitä, että nämä säännöt koskevat tulevaisuutta eikä katsota taaksepäin retroaktiivisesti takautuvasti. Siihen, mitä herra Seber tässä sanoi, minä en usko, että ongelma on niin suuri kuin mitä komissio arvioi asiakirjassaan, jonka se hyväksyi viime vuonna, koska Leipzig-halle ei koske kaikkia infrastruktuureja. Esimerkiksi tiet, vesiverkostot, jätevesiverkostot ja rautatieverkostot eivät kuulu Leipzig-Hallen alaisuuteen, joka merkitsee sitä, että projektit näillä aloilla, joita tuetaan, niitä todennäköisesti ei valtion apusäännöt koske sinällään, mutta Leipzig hallen alaisuudessa ne koskevat esimerkiksi satama- ja lentokenttä liikennettä ja laajakkaista infrastruktuuria. Sillä on myös enemmän kilpailua verkkojen välillä ja enemmän yksityistä rahoitusta tällaisissa tilanteissa jossa Leipzig-Hallen kattavuus on rajallinen ja sillä tuotiin selkeyttä tilanteeseen, joka siihen asti oli epäselvä. Ja minusta me, me emme kuitenkaan halua mennä ajassa taaksepäin. Toinen asia liittyi siihen, että pitäisi velvoittaa jäsenvaltioita äh, laatimaan tällaiset minimirekisterit, joka on noin 2000 euroa kolmen, tuhannen, kolmen vuoden aikana. Eli jäsenvaltioiden pitää tarkistaa kumuloituminen niin, että jos yritys, äh, se määrä tukea, mitä yritys on saanut kolmen vuoden aikana, ei ylitä tätä kynnystä. Kuitenkin se tapa, millä tavalla jäsenvaltiot täytäntöönpanevat panevat tämän, on hyvä jättää jäsenvaltioille. Keskusrekisteri on yksi keino. Jotkut jäsenvaltiot tekevät niin, mutta jäsenvaltiot voivat käyttää myös muita keinoja, kuten esimerkiksi selektiivisiä yritysten tilityksiä, jossa varmistetaan, että tämä kumuloitumista, tätä kumuloitumista ei ole tapahtunut. Eli tämä liittyy lähipäätösperiaatteeseen. Me emme lähde harmonisoimaan asioita, jotka voivat toimia, koska jäsenvaltiot, jäsenvaltiot on eri menetelmiä. Ja kolmas asia liittyy keskusrekisteriin, palautusmääräyksiin. Tuon, erään tuomion, jokunen vuosi sitten tehdyn tuomion jälkeen todettiin, että komissio ei voi antaa tukea yritykselle, jonka vielä pitää maksaa takaisin mennyttä laitonta tukea. Me komissiossa olimme sitä mieltä, että tämä periaate, sitä käytetään kansallisesti, eli ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole keränneet takaisin laitonta tukea, eivät voi anoa uutta tukea. Eli tätä täytäntöön pannaan kansallisella tasolla. Me selvennämme tätä nyt juuri myös tässä ryhmäpoikkeusasetuksen uudistuksen yhteydessä. Ja Euroopan laajainen rekisteri, jossa olisi kaikki nämä yritykset ei välttämättä olisi järkevää, koska tämä toimii jäsenvaltiotasolla ja sen vuoksi jäsenvaltioiden pitää huolehtia siitä, että yritykset noudattavat tätä sääntöä. Kiitos. Ja sitten Olafin edustaja. Olkaa hyvä. Mir leid, was ich Ihren Namen verunstaltet. Anteeksi, jos äh, lausuin väärin nimenne. I will be brief. Äh... lyhyt sellainen suosit ehdotukset, jotka liittyvät siihen, miten hallinnoidaan tällaisia perheisyyksiä, haluaisin viitata siihen, että suositus on jo pantu toimeen, kuten Sevä totesi lähdessä yhteistyössä heidän kanssaan. Meillä on nyt yhteinen typologia, mikä koskee valtionakoja ja tätä näiden hallintaa. Ja, danke, wenn alle dran arbeiten. Niin, herra Eriks. Tässä nyt oli ö, mielenkiintoisia asian käänteitä ja komissiolta hieman nämä vastakkaisia näkemyksiä. Voisitteko ottaa kantaa vielä tähän, ö, mitä komissio sanoi? Danke, Frau Vorsitzende, geschätzte Damen und Herren, geschätzte äh, Vertreter der äh, Kommission. Niin, mitä tulee komission edustajan? Okei, okay. ja, noch einmal. Äh, danke für das Wort. Niin, kiitoksia. Minä saan ehkä puhua kohdasta 4b, käsitellä sitä, jossa on kysymys siitä, että tapaukset, jotka ennen vuotta 2012 hyväksyttiin, että ne pitäisi vielä tutkia. On sanottava, että minä mainitsin nämä luvut. Komissio olisi hyväksynyt 140 hanketta tuona jaksona 2012 2012 vuodesta 2007-2012, ja kun katsotaan lukumäärää ja tapauksia, joita on ilmoitettu, meillä ei ole mitään tilastoa, mutta esimerkiksi olemme katsoneet, että erityiskertomus, joka koskee meren kukalla, niin siellä vain, vain, vain neljä tapausta 11 että niistä on ilmoitettu, eli on olemassa tällainen hämärä epämääräisten tapauksien lukumäärä, epämääräisiä tapauksia, joista me ei tiedä, mitä niissä on tapahtunut. Saattaa olla myös suurista rikkomuksista tai suurista haitoista, jotka koskevat EUn taloudellisia etuja. Tähän me halusimme tässä viitata. Joko me voimme elää tämän, tämän kanssa tai pyrkiä sitten selvittämään sitä, voidaanko asia, asia vielä selvittää ja saada lisää valaistusta siihen, mitä on tapahtunut. Sitten olisi sanoa, että minä en kymmärrä komission argumentit, mutta eh, ei tämä nyt aivan näinkään ole aikaisemminkin on käsitelty näitä valtiotukia. On myös muitakin päätöksiä. Sivulla 38 mietinnössä me puhuneet, miksi Pariisin lentoasemasta joulukuuta 2000 silloin todettiin, että jos taloudellinen toiminta liittyy infrastruktuuriin, silloin täytyy soveltaa määräyksiä, jotka koskevat valtion tukea. Ja komissio itse on 2000, että se on lukuisissa infrastruktuuritapauksissa katsonut, että nämä tuet ovat olleet valtiollista tukea. Eli ei voi olla niin, että kysymys oli vain valtiollista tukea. On tuokin tapauksia, joissa on tehty päätös, joka menevät tähän suuntaan. Joten on ollut perusteltua, että vielä kerran selvitettäisiin asioita ennen kuin tapaukset, tapaukset suljetaan. Mitä tulee sitten yhteensopivuuteen, mitä saamme kuulla kilpailualan pääosastolta, kyllä se on totta. Eivät kaikki virheet ole sellaisia, että olisi syytä periä takaisin varoja tai tehdä jotakin rahoituksia ja korvauksia. Sivulla 34 olemme taulukossa maininneet ne tapaukset, jotka ovat ongelmallisia viimeisessä kohdassa, sitten vielä ne, joissa on ongelmia, jotka liittyvät yhteensopivuuden kanssa, sisämarkkinamääräysten kanssa. Ja tapauksia on vain 14.16, mutta on ollut tapauksia, jotka eivät ole yhteensovia komission oman esityksen määräyksen mukaan, jotka koskevat siis sisämarkkinoita. Ja niin kuin sanottu, meillä on äh, kilpailuasioiden äh, pääosalla tapahtunut tällaisia rahoituksellisia korjauksia. Mitä tulee sitten kolmeen tapaukseen, jotka liittyvät näihin suosituksiin, joista kilpailualan äh, pääosan edustaja puhui, eli siis Leipzig Halle, minä puhuin siitä – on tietysti ollut myöskin toiseen suuntaan meneviä lähtökohtia viime aikoina, mitä tulee minimisiin. Te puhuitte oikeusvarmuudesta ensimmäisessä tapauksessa. Minäkin voin kyllä tätä sanaa käyttää, kun puhun suosituksistamme. Rekisteri, josta voi katsoa, jonka kautta saa yleisnäkymän siitä, niin kuin oli tämä yksi tapaus, joka liittyy Portugaliin, sekin antaa tällaista oikeusvarmuutta. Nehän, kun tiedätte, kolmen vuoden vaatimus pitää koota yhteen, voidaan katsoa silloin, onko ylitetty tuo 200 000 raja. Kysymys on siis oikeusvarmuudesta, pitää myöskin pohtia kustannushyötyä ja sitä näkökantoja. Jäsenvaltioita pitäisi rohkaista toimimaan tähän suuntaan, jotta ne saisivat aikaan tällaisen rekisterin. Ja sitten viimeinen suostus, koskee tätä Degendorf-perusperiaatetta, eli sitä, että uutta tukea ei saa myöntää niin kauan, kuin jotakin yritystä koskevat takaisinperintävaatimukset. Meidän mielestämme tämä on ratkaistavissa, jos se koskee jäsenvaltiota, mutta on olemassa myöskin tällainen moniyrityksellinen maisema tällä hetkellä, jossa on yhtiöiden välisiä yhteyksiä kautta Euroopan, josta on hyvin vaikea saada mitään yleiskuvaa. Siksi tällainen keskusrekisteri, joka olisi EU-lainen tietokanta, olisi hyväksi, jotta voitaisiin saada lisää oikeusvarmuutta niin, että yrityksille ei anneta tukea, joita koskevat takaisinperintävaatimukset. Kiitos. Kiitokset tästä kollega Salafranca. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ennen kaikkea kiittää esittelijää, samoin kuin tilastustuomioistuinta myöskin komission edustajien puheenvuoroja tässä mielessä keskustelussa. Tässä on olemassa tiettyjä perusperiaatteita, jotka liittyvät taisin valtion toki niin vapaa kilpailu. Se on perusta, joten ja yhteiset markkinat, perussopimukset, joita me juhlimme juuri viime viikonloppuna – ne myöskin määrittävät sen, että se väline, joka me olemme luoneet, se täytyy saada aikaan kehitystä tasapainoisesti kansantalouksissa ja äh, budjettien osalta myöskin, jotka koskevat kohesiopolitiikkaan. Tässä nyt saa katsoa myöskin niitä lukuja, joita tilintaustuomioistuin esittää, koska niille osalta todetaan, että on 550 miljoonaa tällaista tavallista tukea, joka on hyvin tärkeä luku. Ja ja on 135 miljoonaa sellaista valtiotukea, joka liittyy kohesiopolitiikkaan. Tämä selkeästi osoittaa sen, että ajatellaan tätä keskusteluisuutta ja sitten miten äh, ajankohtainen tämän äh, erityiskertomus on. Eli ymmärrän, että tämä on, kun tämä on 337 miljoonaa äh, tu- valtiotukea, joka on, joka on yhteydessä muihin politiikkoihin Euroopan unionin alueella – minä sanoisin, että olisiko kenties hyvä myöskin keskustella tästä tärkeästä asiasta ajatellen nimenomaan se, miten laajaa tämä on tämä valtio, joka vaikuttaa muihin Euroopan unionin politiikoihin Tästä konkreettisesta asiasta, josta nyt keskustelemme, sanoisin, että on kaksi asiaa, jotka minua kiinnostavat ennen kaikkea. Ensinnäkin haluaisin komission edustajalta kuulla, mikä on ero niiden perheiden välillä, joita on havaittu ja eh, sen avun laajuuden välillä suhteessa siihen avun laajuuteen, jota on tultu perikkeen takaisin, on kysymys tällaisesta eh, teho, tehokkuudesta, eli siis valtion tuet eivät ole niin kuin alussa todettiin mitenkään laittomia itsessään. Ne ovat joko sellaisia, että ne sopivat tai eivät sovi yhteen eh, sopimusten määräysten kanssa. Ja haluaisin tietää nimenomaan tilinsostuomioistuimelta tai komission edustajilta, mikä on ero ajattelen absoluuttisesti sitä, että virheitä, jotka syntyvät tässä kohdepolitiikassa ja liittyvän nimenomaan valtion tukiin ja sitten taas sitten siihen tasoon, joka koskee varojen takaisin perintää. Sitten komissio sanoi, että on hyväksynnässä suosituksista, joita tilintarkastustuomissa on hyväksynyt tässä mielessä. Haluaisin kuulla, että saataisiin myöskin kuulla, että olisi koordinointia myöskin eri pääosastojen välillä – komissiossa. Se olisi todellakin olennaisen tärkeää ja myöskin parempaa koordinointia jäsenvaltioiden kesken. Tämä on asia, jota on voitu lukea tästä työasiakirjasta, jonka tilintarkastustuomioistuin on julkaissut, ja huolestuttaa se, että on viisi jäsenvaltiota, jotka eivät todella täytä sitä vaatimustasoa, joka liittyvät eksanteen äh, tarkastukseen silloin, kun on kysymys siitä, minkälaisia ovat valtioneuvon suunnitelmat. Tiedän, että komissio, saattaa, että komissio kuitenkin just ne yhteisymmärryksiä. Tämä on asia, joka on niin huolestuttava ja on tärkeää, että me todellakin tiedämme, kenestä me puhumme, jotta tämä toimintasuunnitelma on siis sellainen, ja että sen osassa on, siis, siis koskee myös jäsenvaltioita, joiden suhde tähän mennessä ole tyydyttävä, ja me olemme kuitenkin oikeusyhteisö, yhteisö, ja meillä on olemassa normeja, josta olemme yhdessä sopineet. Kiitoksia, puheenjohtaja, arvo puheenjohtaja. Ja, sehr gute Fragen, Herr Seber. Hyviä kysymyksiä, herra Seber, teille ja teidän kollegoillenne vastattavaksi. Yes, thank you very much. Uh, Kiitos. Mitä tulee näihin äh, kohesiopolitiikan korjaussummiin, niin neuvosto viittaa näihin laskelmiin, joita he tekivät viidessä jäsenvaltiossa 18 äh, tapauksesta DG-regiossa. Ja, tilin, ja tuomioistuin vertaa 36,7 äh, miljoonan korjauks, sen määrältä, mutta vain niissä tapauksissa, missä neuvosto kykeni eh, liittämään sen suoraan eh, valtionapukysymykseen. Muuten tässä saattoi olla eh, korjauksia, jotka liittyvät moniin muihinkin asioihin mukaan lukien valtionapu. Ja sen vuoksi oli vaikea laskea tätä tarkkaa lukua korjauksista, jotka liittyvät valtionapuun. Se, mikä on tärkeää huomioida ja jota haluaisin tässä painottaa, on, että Komissio on seurannut jokaista raportoitua asiaa, jotka tulivat tarkastuslausumassa esiin. Me seuraamme myös kaikkia tapauksia, jotka olemme itse löytäneet ja niitä, jotka jäsenvaltiot ovat raportoineet. Ja tuomioistuin selkeästi viittaa tähän raportissa ja selittävät, että komission tekemät korjausmäärät liittyvät joko tuomioistuimen tai jäsenvaltioiden löydöksiin. Kun tuomioistuin sanoo DASista tarkastuslausumasta, että tilintarkastus, että, tarkastus, että, että tuomioistuin kvantifioi nämä ilmoitukset tai nämä, nämä palautuspyynnöt niin äh, DG Kont määrittää tai tarkistaa vielä sen, että, että nämä vaatimukset äh, ovat yhteensopivat äh, markkinoiden ja asetusten kanssa, joten ei tämä ole se, että tässä olisi suora linkki tiettyyn määrään euroja, joka olisi perittävä takaisin komission taholta. On myös erilaisia valtionapuja, ne eivät aina ole sataprosenttisia, joskus on esimerkiksi jotain PK-bonusta pienemmille yrityksille, joten äh, näissä tilanteissa me äh, perimme takaisin nämä varat äh, niiltä, jotka ovat ne saaneet, tai jäsenvaltiolta. Ja näissä ex-ante-konditionaalisuudessa ne olivat jo voimassa kumppanuussopimusten aikana, ja kuten selitimme tälle valiokunnalle jo aikaisemmin, niin me olemme tehneet erilaisia toimintasuunnitelmia. Ja näille viidelle jäsenvaltiolle on tällainen toimintasuunnitelma. Ja osa näistä toimista on jo tehty ennen kumppanuussopimuksen tekemistä, mutta kaikki nämä toimenpiteet ovat komission mielestä välttämättömiä ja me olemme sanoneet, tai siis me olemme tehneet nämä toimintasuunnitelmat kaikille jäsenvaltioille ja me valvomme näitä toimintasuunnitelmia ja kuten tiedätte, me olemme täysin samaa mieltä komission, äh, neuvoston, äh, tuomioistuimen suositusten kanssa siitä, että komission on tehtävä päätöksiä, kun me saamme informaatiota äh, kesäkuussa 2017 näiden toimintasuunnitelmien äh, täytäntöönpanosta, niin komissio on sitoutunut sitten ehdottamaan tällaisia keskeytyksiä, mikäli näitä ex ante konditionaalisuutta ei ole täytäntöön pantu ja hoidettu kuntoon tämän raportin, raporttiin mennessä. Me kuulet jäsenvaltion nimeä. Mikä jäsenvaltio? These uh, member states are quoted Nämä jäsenvaltiot löytyvät komission toimintasuunnitelmasta ja Tuomioistuin on myös raportoinut niistä ja haluaisinkin kiittää tuomioistuinta siitä, että se on tehnyt julkisuutta komission äh, äh, toimintasuunnitelmalle. Tämä oli erittäin hyvä asia. Nämä viisi jäsenvaltiota ovat käsittääkseni Italia, Romania, Tsekin tasavalta, Kroatia ja Slovakian tasavalta. Ja käsittääkseni Tsekin tasavalta vastasi tähän jo 2016 ja on lähtenyt toteuttamaan tätä toimintasuunnitelmaa. Muiden maiden nämä neljän jäsenvaltion kohdalla e, en tiedä, mikä tilanne tällä hetkellä on, mutta voin vastata kirjallisesti tähän osioon. Would DigiCom like to add something? Haluaako DigiCom lisätä tähän vielä jotain? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Ja sitten vielä esittelijä lopuksi. Ali, ole hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä lisätiedosta, jota tilintarkastustuomioistuin ja komissio tarjosivat, ja haluaisin myöskin kollegoiden osallistumisesta kiittää. He ovat hyvin tärkeitä asioita tuoneet esiin koskien koordinaatioita jäsenmaiden välillä ja komission välillä ja myöskin koskien komission sisäistä rakennetta. Tämäkin on hyvin tärkeää. Myöskin ex ehdollisuus on tärkeä asia selventää. Olen tyytyväinen siihen ehdotuksen, jonka kollegat tulevat tekemään. Se otetaan mukaan tähän tuosiakirjan viimeiseen versioon. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Kiitos. näin me olemme käyneet tämän esityslistan kohdan. Lopuksi kiittäisin tilintarkastustuomioistuinta ja Olafia tästä informaatiosta. Me tulemme ottamaan tämän asian uudelleen esiin esityslistalle sen vuoksi, että valtion apukysymykset ja menettelytavat äh, eivät aina ole laillisia ja pelkäänpä, että tapaamme vielä uudestaan tämän asian tiimoilta. No nyt olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdalla ja palaamme kohtaan numero seitsemän esityslistalla, joka on kansalaisjärjestöille EUn talousarviosta myönnettävän rahoituksen valvonta. Ja esittelijä on Markus Piper, joka on laatinut tästä valiokunta-aloitteisen mietinnön. Herra Piper, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos siitä myös, että tämä asia voitiin hoitaa näin joustavasti. Kysymys eh, on kansalaisjärjestöjen rahoituksesta. Me halusimme seurata asiaa, katsoa miten pitkälti kansalaisjärjestöt eh, ja järjestöjä rahoitetaan EU-rahoin ja mitä tällä rahalla sitten konkreettisesti tekevät. Minun täytyy nyt sanoa, että on lähes mahdotonta saada selkeitä lukuja. Ja komissio on oikeassa siinä, että paljon tehdään niin, että me saisimme näitä lukuja, mutta jopa yksinkertaiseen kysymykseen, esimerkiksi kertokaappa meille nämä 50 suurinta kansalaisjärjestöjä, joilla ei ole velvollisuutta liittyen tähän loppuavoimuuteen. Esimerkiksi niin kuin maatalousrahastossa tai aluerahastossa on. Mutta näiden 50 nimen saaminen tuntuu olevan ihan mahdotonta. Ja se on ensimmäinen tulos tästä tässä mietinnössä lopputulos, että meillä on, jos meillä on niin suuri ongelma jo saada näitä tällaisia lukuja. Ja me olemme etsineet myös sekundaarisia lähteitä ja sitten ne on koottu tähän mietintöön. Paljon rahaa maksetaan vuodessa. Meidän on lukuja vuodelta 2010, jotka ovat noin aika lailla oikeassa ja 70 prosenttia menee reilulle 200 kansalaisjärjestölle. Ja tämä merkitsee sitä, että 1,5 miljoonaa euroa jokaiselle kansalaisjärjestölle, joka on siis tämän suuruinen. Eli kansalaisjärjestöjä on tuhansia varmasti, mutta on vain vähemmän niitä, jotka saavat eurooppalaista tukea. Niin paljon tähän alkuun, mitä tulee tietojen keräämiseen, saamiseen. Nyt itse mietintöön, jossa me toteamme, että kansalaisjärjestöt ovat toki suuri apupoliittiselle päätökselle täällä sen vuoksi, että he keräävät meille sellaista info- tai antavat meille sellaista informaatiota, jota me emme muualta löydä. Ja kysymyshän on kuitenkin julkisista rahoista. Sitten näistä ongelmista, Me olemme tulleet siihen tulokseen tässä mietinnössä, että eurooppalaisten verorahojen käyttö ei, sitä ei ole dokumentoitu aukottomasti ja että meidän täytyy tässä hieman keräillä palapelin paloja yhteen. Tämä on ensimmäinen kritiikki kohta. Toinen kritiikin kohde on se, että meillä on hieman sellainen kuva, että kansalaisjärjestöt, jotka saavat rahaa, vaikkakin ne yhä useammin, työskentelevät väärin perustein ihan niin kuin feikin pohjalta, etoksen pohjalta. Eli tehdään ihan nämä, tiedostavasti annetaan väärää informaatiota ja tätä sitten tuetaan julkisin varoin, mikä ei ole hyväksyttävää. Ja perusongelma on myös se, että johtuen nähtävästi komissiosta tietyt kansalaisjärjestöt saavat tukea tai tu- heille tarjotaan tukea siihen, millä tavalla parhaiten tehdään äh, lobbausta lainsäätäjien suuntaan, eli parlamentin suuntaan. On tällaista koulutusta, äh, tavoitteesta, tavoitteesta sopimista ja äh, minä todellakin ihmettelen, miten voi olla mahdollista, että tämä toimeenpano, siis komissio järjestää koulutusta lobbausryhmille siitä, millä tavalla ne voivat parhaiten vaikuttaa lainsäädäntöön säätäjiin eli meihin. Tämä ei nyt mahdu minun päähäni, että tällaisia asioita voi tapahtua. En minä ole nyt mikään perustuslakijuristi tai muuta, mutta ihmettelen kuitenkin, onko mahdollista, että tämä on yhteensopiva Euroopan perusarvojen kanssa tämä itse ongelma ei välttämättä ole niin ongelma, kysymys ei välttämättä ole niin ongelminen kuitenkaan, mutta haluaisin kuitenkin, että asia selvitetään. Sitten pari konkreettista vaatimusta avoimuuteen. Me olemme sitä mieltä, että kansalais, tai kansalaisjärjestöstä ei ole tällaista kunnollista luokittelua. Jokaisella pääosastolla komissiossa on oma järjestelmänsä, joka luonnollisesti sitten vaikuttaa ja vaikeuttaa näiden saatujen varojen valvomista sen sijaan, että olisi yhtäläinen rekisteröinti. Me olemme tehneet muutamia ehdotuksia siitä, mitä voidaan tehdä, että saataisiin enemmän avoimuutta. Muun muassa ehdotamme, että kansalaisjärjestöt, jotka saavat tukea, mikäli se on yli 10 prosenttia kokonaisrahoituksesta, tulee siis EUsta, niin tämä pitäisi näkyä esimerkiksi kotisivuilla ja vuosikertomuksissa selkeästi ja tarkasti. Ja näiden kansalaisjärjestöjen tulisi muutenkin olla avoimempia, esimerkiksi se, mitä tulee korvauksiin johtaville työntekijöille. Ja tässä voi olla aikamoisia yllätyksiä. Ja myös ne lobbauskontaktit ja poliittiset kontaktit, joita näillä julkisesti tuetuilla kansalaisjärjestöillä on, että niitäkin, nekin pitää, niiden pitää olla avoimia. Ja ehdotamme jonkinlaista tällaista eurooppalaista vapaaehtoista, tällaista itsevelvoittamista tiettyjen kriteereiden pohjalta ja niin ilmoituksia ja sitten, että saisi helpotuksia muuhun byrokratiaan. Me olemme myös sitä mieltä, että komissiossa on ihan positiivisia pyrkimyksiä ja tämä potentiaalinen hakija, tietokoneen kautta tehtävä, tietokoneen kautta tehtävä hakemus, jota nyt komissiossa tehdään, siellä, siellä muissakin pääosastossa nyt on tämä tällainen tietokoneen kautta tehtävä rekisteröinti, jota voitaisiin laajentaa myös muualle. Ja mitä tulee avoimuuteen, ei voi olla niin, että vain nämä suurimmat saavat rahaa, mutta kukaan ei tiedä, mitä näille rahoille tapahtuu, mitkä kansalaisjärjestöt saavat sitä ja toisessa, kolmannessa, neljännessä vaiheessa eurooppalaista rahaa. Me haluamme enemmän tietää, myös henkilökunnasta suurissa kansalaisjärjestöissä, pienissä kansalaisjärjestöissä, koska minusta on ihan oikeutettua, että veronmaksajat vaativat myös tähän avoimuutta ihan niin kuin kaikissa muissa tukiohjelmissa. Sitten meillä on, me olemme ehdottaneet tällaista yhtäläistä tarkastusmallia samoin kriteereiden perusteella – ihan tänne loppuavoimuuteen asti. Että ihan lopussa sanotaan sitten, että tämä projekti, tähän projektiin on käytetty eurooppalaista rahaa. Ihan kuten me olemme rakennerahastossakin tehnyt, mutta se on mahdollista vain yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Ja sitä komissio ei voi yksin tehdä. Ja sitten vielä lopuksi ulkoiset järjestöt. Tästä me olemme hieman pettyneitä, että tilintarkastustuomioistuin ei ole kovin intensiivisesti käsitellyt näitä tietoja. Me vaadimmekin tilintarkastustuomioistuimelta, että kaikki nämä puutteet, jotka on mainittu tässä mietinnössä, otetaan esiin omassa erityiskertomuksessa. Ja olemme pahoillamme siitä, että Olaf, Olafilla ei ole Olaf ei ole saanut komissiolta yksittäistä tietoa näistä kansalaisjärjestöistä ja sen kuuluisi ne saada. No, vielä lopuksi. Kansalaisjärjestöt tekevät ehdottomasti hyvin arvokasta työtä, varsinkin helpottaen Euroopan parlamentin poliittista työtä, mutta niiden täytyy olla avoimia koska kun puhutaan avoimuudesta ja kun puhutaan todellisista faktoista eikä argumentoida puolitotuuksin, niin heidän, niiden työnsä tulee olemaan meille parlamentaarikoille vielä arvokkaampaa. Kiitos. Herzlichen Dank. Kollege Staas hat uns Wort Kiitokset tästä kollega Staas. Kiitos puheenjohtaja. Me olimme kaikki tai ensinnäkin minä puhun Benedektin puolestaan, koska hän on nyt eh, poissa, mutta me siis yhdessä mietimme, mitä minä sanon nyt. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että meillähän oli tästä kuuleminen, joka oli hyvä. Ja minun johtopäätökseni tästä kuulemisesta oli, että kaikki läsnäolijat, myös komissio, eh, eivät lähteneet oikeastaan siitä lähtökohdasta, että kansalaisjärjestöissä olisi valtavia ongelmia. Ja se, mikä minusta tässä on hieman sääli tässä Piiperin lähestymistavassa, yleensä tulen hänen kanssaan oikein hyvin juttuun, mutta se, että tässä on tällainen negatiivinen sävy kansalaisjärjestöjä kohtaan, vaikka hän hyvin selkeästi sanoo, että kansalaisjärjestöt tekevät hyvää työtä ja hän painotti sitä alus, alkupuheenvuorossaan moneen kertaan myös, että niillä on, ne ovat tärkeitä, että he tekevät äh, tärkeää yhteiskunnallista työtä, niin siitä huolimatta hänen mietintönsä on kuitenkin kohtuullisen negatiivinen. Ja minusta, hyvä kollega Piper, teidän mietinnössänne äh, puhutaan aika äh, epäkunnioittavasti kansalaisjärjestöistä. Kun on lukenut teidän mietintönne, niin tuntuu, että yleinen sävy tässä on, että kansalaisjärjestöissä on ongelmia ja hyvin erityisiä ongelmia, mutta teidän mietinnössänne ei kuitenkaan ole minkäännäköisiä todisteita. En minä ainakaan tästä tekstistä löytänyt mitään todisteita, mutta en löytänyt sitä liioin tässä kahden tunnin mittaisessa kuulemisessa, jossa oli hyvin paljon osallistujia. Jos me puhumme kansalaisjärjestöistä, niin toki avoimuus on tärkeää, avo, ö, seurattavuus on tärkeää ja kansalaisjärjestöt itsekin sen tässä kuulemisessa totesivat. Mutta meidän täytyy kuitenkin lähteä syrjimättömyydestä. Siitä, että emme me lähesty kansalaisjärjestöjä eri tavalla kuin tämän kentän muita toimijoita. Se tapa, miten te lähestytte tällä hetkellä sitä asiaa, johtaa siihen, mitä me kuulemme usein muilta toimijoilta, jotka sanovat, että niille sälytetään paljon kuormitusta, hallinnollista kuormitusta ja teidän lähestymistapanne lisää sitä ja sitä meidän pitäisi vähentää. On hyvä, että te haluatte, että pitää myös kouluttaa näitä tuen saajia siitä, millä tavalla toimitaan ja käytetään valtion tai viranomaisten rahaa ja sitä kautta voidaan vähentää virheitä. Se on hyvä asia, mutta sitten tässä on asioita, jotka eivät ollenkaan ole selkeitä. Kohta kuusi esimerkiksi. Te olette siinä hyvin epämääräinen. Kohdassa kuusi te otatte kantaa tiettyihin asioihin, otatte esiin erilaisia asioita, mutta mitä faktoja teillä on perustella nämä? Kohta seitsemän on suunnattu komissiolle, mutta ihan rehellisesti sanoen haluaisin, että ainakin tämä kohta selitetään paremmin, koska minä en ymmärrä koko ongelmaa. Se, että pitää olla avoimuutta ja pitää tehdä kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä. Toki, toki me haluamme avoimuutta ja selkeyttä. Sitten kohta 12. En minä nyt tiedä, ovatko kansalaisjärjestykset enemmän debit-puolella kuin muut. Kohdassa 12 väitetään, että kansalaisjärjestöissä on erityinen ongelma, kun on kysymys kirjanpidosta. Ja sama koskee kohtaa 25. Me tiedämme, että suurin osa niistä rahoista, jotka kansalaisjärjestöt saavat käyttöön, saavat rahoja, joita käytetään EUn politiikan täytäntöönpanoon. Hyvin usein on kysymys esimerkiksi ähm, kehitysyhteistyöstä. Hyvin suurin osa sitä rahasta, mitä kansalaisjärjestöt käyttävät, äh, ei ole rahaa, jota he käyttäisivät politiikan vaikuttamiseen – Ymmärrän, että, että kansalaisjärjestöt, jotka kehittelevät äh, toimia äh, politiikkaan puuttuakseen ja vaikuttaakseen, siinä tarvitaan avoimuusrekisteriä. Mutta ne kansalaisjärjestöt, jotka toimivat tuolla kentällä ja tekevät äh, hyvää työtä esimerkiksi kehitysmaissa, niin siinä tämä, ne pitäisi ottaa eri tavalla tähän avoimuusrekisteriin. Ja 34 on meidän ryhmällämme täysin mahdoton hyväksyä. Te oikeastaan väitätte tässä äh, mustaa valkoisella, että kansalaisjärjestöillä olisi ihan tällaisia petossuunnitelmia paperilla, mutta ette te kuitenkaan anna minkäännäköistä todistetta. Eli näillä kohdilla nimenomaan te annatte tällaisen negatiivisen äh, ilmapiirin tähän. Ja kysymykseni teille, herra Piper, onkin, mikä kävi myös ilmi kuulemisesta, nimittäin kansalaisjärjestön määritelmä. Jos te puhutte kansalaisjärjestöistä, mitä te tarkoitatte kansalaisjärjestöllä? Tämä oli äh, hankala asia myös kuulemisessa. Myönnän sen ja olen sitä mieltä, että me tarvitsemme kunnollista määritelmää, mutta kun te puhutte kansalaisjärjestöistä, niin puhutteko te silloin myös äh, tällaista ammattijärjestöistä, Business Europeista, äh, tai puhutteko te säätiöistä, järjestöistä, jotka vaikuttavat äh, esimerkiksi politiikkaan, vai puhutteko te kansalaisjärjestöistä, jotka ovat ei-voittoa tavoittelevia? Eli ovatko nämä jonkin asian puolesta puhuvia järjestöjä vai ovatko ne järjestöjä, jotka tarjoavat myös palveluita? Eli tässä on hyvin paljon erilaisia näkökulmia, kuinka kansalaisjärjestö voidaan äh, määritellä. Ja jos me haluamme tämän mietinnön nyt oikealle tielle, niin silloin meidän ensin pitää saada aikaan sopimus kaikkien ryhmien kesken siitä, että kysymys on tällaisista järjestöistä, nämä ovat kansalaisjärjestöjä ja näistä me puhumme, eikä niin, että tämä jää kesken. Eli kohta yksi, jossa te puhutte osallistumisesta päätöksentekoon, niin tässä tämä ensimmäinen ykkös kohta johtaa siihen, että koko mietintö on vähintäänkin epätasapainoinen. Me tulemme tekemään tarkistuksia, mutta otamme myös yhteyttä teihin esittelijänä niin, että katsomme, että ainakin saamme poistettua tietyt väärinkäsitykset. Kiitos. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Kollegani, joka on varjoistelija, on pyytänyt esittelemään hänen havaintonsa. Ensinnäkin hän toteaa, että mietintöluonnos on hyvin perinpohjainen, mikä on hyvä asia, mutta hän kuitenkin on huolissaan erinäisistä asioista. Hänellä on myöskin kriittisiä kommentteja, jotka johtavat sitten tarkistuksiin, joilla voidaan oikaista niitä kohtia, jotka ovat hiukan kyseenalaisia. Ensinnäkin täällä on mainittu, että mietinnön tulisi perustua siihen, että tiedot, joita sinne käytetään, ovat todellakin vakaita ja luotettavia ja, ja nyt se, että täällä viitataan tie, eri tietolähteisiin tällä mietinnössä, on, on sellaisia lähteitä, joista ei tiedetä, ovatko ne puolueettomia myöskin tilastoja joissain kappaleissa, joihin haluttaisiin, jos tähän varjostelemme haluaisi täsmennyksiä siltä osin, mistä ne ovat peräisin. Täällä myöskin puhutaan suhteellisuusperiaatteesta ja mietintöluonnoksessa sitä on erinäisiä vaatimuksia komissiolle ja kansalaisjärjestöille. Saman aikaan kuitenkin monet niistä ovat epäristisiä, aiheuttavat työtaakkaa eivätkä ota huomioon riskejä, jotka niihin sisältyvät. Jos halutaan parannuksia sen sijaan, että tehtäisiin järjestelmästä niin mutkikas, että se käytännössä ei pysty edes toimimaan, olisi keskityttävä avainalueisiin, jossa tuntuvat uudistukset ovat välttämättömiä ja mahdollisia varjoesittelijän varjoesittelijä tulisi väärin ymmärtää. Me voimme edelleenkin olla kunnianhimoisia, hakea parannuksia, mutta ne täytyy olla kuitenkin todellisuuteen perustuvia. Se, että luodaan sisäesteitä, saadaan vain aiheutettua vaikeuksia kansallisten työlle. Meidän pitäisi sen sijaan keskittyä enemmän siihen itse järjestelmään kuin kansalaisjärjestöihin. Nykyinen hallinto, jonka kautta myönnetään tukea, on aivan liian hankala ajatellen pieniä kansalaisjärjestöjä. Ja sitten on näitä kohtia, jotka ovat sellaisia, joista edelliskomitea kohta viisi, joka koskee varojen jakamista eri yhdistysten organisaatioiden sisällä ja Varsilja usko, että lukuissa tapauksissa on johdonmukaista, että tällainen emojärjestö jakaa rahat, mutta vain siinä tapauksessa, että sääntöjärjestelmät ja rahoituksen äh, valvontaa tutkitaan ja myöskin tällainen alihankinta on myönnettyä se, että kansallisjärjestöt toimivat verkostona on hyödyksi, hyödyksi niille ja Euroopan unionille, koska se parantavat parempaa toimeenpanoa ja myöskin lisäävät näkyvyyttä hankkeelle. Kohdassa kuusi, siitä on sitten kommentteja. Varjoistelija kuitenkin haluaisi todeta, että ei ole selvää, Onko esittänyt, esittänyt että kohta kuusi koskisi vain kansalaisjärjestöjä, vain, ka, vain, vain kaikkia EUn tuesta hyötyviä? Muussa tapauksessa tämä näyttää syrjivältä jo kohtaan. Ja toisaalta, jos tämä koskisi kaikkia tuen saajia, tämä aiheuttaisi valtaisesti lisätaakkaa. Se kohta seitsemän sieltä voimakkaita syytöksiä komission suuntaan, jotka näyttävät perustuvan e, epämääräisiin perusteluihin ja vaativat siksi täsmennystä. Kohta koskee avoimuutta. Siinä siitä voidaan sanoa, että on täysin tukea annetaan sille, että pitäisi olla voimakas avoimuusrekisteristä ajatus, tulisi tukea, voimakas tukea sille näkemykselle, että tällainen rekisterisen pitäisi olla pakollinen kaikille, kaikkien tukien tuensaajien osalta, ja komission tulisi tässä päivittäessä säännöllisesti. Ja EUn tuen, mm, tuen tukeen koskevan mainonta, se pitäisi olla pakollista kaikille tuensaajille, mutta vaaditaan kuitenkin lisäselvitystä siihen esitykseen, jonka esittelijä tekee avoimuuden osalta. On syytä vahvistaa avoimuutta EU-rahoituksen osalta, mutta samaan aikaan on tarvetta soveltaa sitä kaikkiin tuen saajiin, eikä pelkästään kansalaisjärjestöihin. Sama koskee myös kohtaa, joka koskee valvontaa ja seurantaa. Voidaan puhua parannuksista ja vaatia niitä, mutta ei pitäisi kuitenkaan ei voi kuitenkaan ymmärtävää, miksi tarvitaan, miksi halutaan asettaa näin paljon lisätaakkaa kansalaisjärjestölle. Mitä varjostelija pitää todella vakavana ongelmana on komission sisällä olevat epäjohdonmukaisuudet. Tässähän on yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että on olemassa eri tapoja toimia eri pääosastoilla komissiossa, mikä tietysti vaarantaa avoimuuden, ja hän on yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että harmonisoidut säännöt osasta tai kaikki, kaikista tuista, joita EU myöntää, tulisi järjestää. Pitäisi myöskin kouluttaa kansanjärjestöjä näistä säännöistä ja niiden noudattamisesta. Ja sitten varjostelija haluaisi pyytää esittelijää selvittämään, pitäisikö kohdassa, tukeekohan kohdassa kahdeksan ajatusta siitä, että olisi koulutusta, joka koskee rahoitussäännöstöä sinänsä, koska jos näin on, sitten voitaisiin todellakin muotoilla uudestaan tuo kohta, jotta tehtäisiin asia selväksi. Tässä olivat päähuolenaiheet. Kiitos. Uh, Kiitokset. Minä olen tässä nyt puheenjohtajana muuttaman uh, minuutin ja olen itse puhujalistalla. Minulla on kolme kysymystä. En voinut osallistua tähän kuulemiseen, olen pahoillani, koska tämä aihe on niin tärkeä. Mutta minulla on kolme hyvin yksinkertaista kysymystä, jotka tulivat mieleen, niin kun te puhuitte ja hyvin samankaltaista kuin mitä Bart Stars sanoi. Ensinnäkin te sanoitte, että oli vaikea löytää informaatiota. Mitä lähteitä te käytitte? Julkisesti avoimia lähteitä, minkälaisia todisteita, faktoja, koska en oikein ymmärtänyt, että mitä lähteitä te käytitte tämän luonnoksen tekemiseen. Toinen kysymys, ihan kuten Stas sanoi, eli kansalaisjärjestön määritelmä, kuten te mainitsit sitten ne liittyvät teidän mietinnössänne liikaa lobbaukseen ja avoimuusrekisteriin, mutta eivät kaikki lobbarit ole kansallis, kansallis, kansallisjärjestöjä, vaikka kaikki kansallisjärjestöt ovat, ole, ole, ole lobbareita. Me, me teemme paljon työtä eri osapuolten kanssa ja jotkut he ajavat business intressejä ja eivätkä ole tällaisia voittoa tuottamattomia. Eli voisitteko te kertoa, minkälaisia kansallisjärjestöjä, miten te erittelette ne, mikä on oikea määritelmä? Ja kolmas kysymys. Te mainitsitte Olafin mietinnössänne. Onko nyt käynnissä jotain jatkuvia tutkimuksia kansalaisjärjestöjen suuntaan? Tai tiedättekö te, että niitä on ollut menneisyydessä? koska mielestäni se olisi mielenkiintoista, kun täällä nyt kerta OAF mainitaan. Kiitos. Ja seuraavaksi kollega Salafranca. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin todeta, että olen yhtä mieltä pitkälti analyysistä, jonka eh, esittelijä Piper on tehnyt. Myös on todellakin mietintöluonnos joka kohdassa yksi korostaa sitä, miten tärkeitä ovat äh, kansallisjärjestöjen toimet nimenomaan unionin poliitikkojen toimeenpanossa. Olen tästä yhtä mieltä ja myöskin sitä, äh, oli myöskin julkilausumasta, jonka hän esitti jo, äh, minulla oli myöskin tilaisuus olla läsnä silloin, kun nousi esille tiettyjä epäilyksiä. Minäkin haluaisin sanoa, että tämä on todellakin hyvin tärkeä asia. Että mainitsemme tämän asian, puhumme puolesta miljardista eurosta ja kollegasta sille sanoisin, että tämä valikunta äskettäin hyväksyi hänen mietinnön, mietinnön ja myös Zellerin mietinnön ja siinä puhuttiin myöskin tästä mahdollisesta riskiminoista, joka voi koskaan kaikkea kansanedustajia, mutta meillä oli myöskin De Jongin mietintö, jossa me jäsenet itse me päätämme sitä, miten teemme, jotenka millä voi myöskään diskriminoida kansalaisjärjestöjä, ajattelen sitä, miten on tämä kohtelu tänne saavat, eli puhumme juuri kohesiosta ja olemme pyytäneet vaatimuksia siinä kansalais- jäsenvaltioilta. Minusta herra Piperin esittämä kommentti alussa, että on mahdotonta saada tietoja, jotka koskevat rahoitusta, joka on hyvin tärkeää, jota Euroopan unioni kehittää. Ja hän myöskin toteaa sen, että on tärkeää ottaa huomioon se, että tämä politiikka on epäjohdonmukaista politiikkaa. Minä sanoisin, että on tärkeää, että saamme mahdollisimman paljon avoimuutta, että meillä on kunnollista valvontaa ja minusta on aika selvää, ja puheenjohtaja, en nyt olekaan kovin pitkään tässä puheenvuoroa, mutta olen varma, että komissio, olen varma, että teistä tulee vastaamaan kysymystä niistä, mutta minua kuitenkin kiinnostaisi se, että jäisi yksi asia kesteltäväksi kysymys, jonka eh, haluaisin sitä komission edustajille, eli kun puhutaan siitä, että sanotaan lisää täsmennystä, mitä on se valvonta, jota tehdään tämän rahoituksen osalta, joka, jota saavat kansalaisjärjestöt joku aiemmin kysymme sitä, kysymme näistä siitä valtiollisesta tuesta, jota myönnetään, joka liittyy kohesio politiikkaan, mitä ovat olleet sitten ne poikkeudet, jotka on tapahtunut näiden puolentoista miljardin eh, euron käytössä, joka on osoitettu kansanjärjestölle, miten paljon niissä on ollut sellaisia näistä avuista, joita on ollut sellaisia tapauksia, jotka olisivat niin epäilyttäviä, että on vaadittu takaisin varoja ja mist, mitä, mitä tapahtumia vuosien aikana, jotta me saadaan myöskin tietää, mikä on se suurusluokka, mistä me tässä nyt keskustelemme. Olen yhtä mieltä kollegan kanssa sitä, että tämä herran Piperin mietintö on mietintö, joka äh, vaatii sitä, että saadaan lisää avoimuutta tähän rahoitukseen, joten tästä syystä olisi hyvin hyödyllistä saada lukuja käyttöön, kuten puheenjohtaja sanoisin, että olen yhtä kanssa sitä, että on hyvin vaikea saada luotettavia tietoja rahoituksesta – jotka liittyvät näiden järjestöjen rahoitukseen, jotka, kuten esille sanoin, ovat välttämättömiä, jotta voidaan toteuttaa ja saavuttaa niitä tavoitteita, joita äh, unionista on itselleen. Tämä on perustavanlaatuista. Tässä korostetaan aivan oikein mietinnössä, että tätä kautta pyritään kuitenkin varmistamaan äh, johdonmukaisuusrahoituksen ja periaatteiden välillä, jota me puolustamme, olisi aika kummallista, jos Euroopan unioni rahoittaisistakin mekanismeja, joita voisi valvoa ja jotka sitten olisivat tällaista toimintaa, joka olisi ristiriidassa meidän periaatteena politiikkamme kanssa. Tämä on tärkeää, että noudatetaan tätä Euroopan unionin rakentamisen hanketta. Ja olisi aika absurdia, jos eh, rahoittaisi sellaisten mekanismien kautta, että voisi valvomaan sellaista toimintaa, joka olisi unionia vastaan. Für die Kommission erhält Frau Gilke. Ja sitten komission puolesta eh, Rodrigo Saad, olkaa hyvä. Sorry, I'm sorry, Mr. Ali, I didn't see. Ei, anteeksi, herra Ali, en nähnyt teitä, olkaa hyvä. Sorry, but I was asked from... Kiitoksia. Eh, pahoittelut, mutta varjoesittelijä kollega Takkula pyysi minua antamaan lausunnon puolestaan aivan aluksi. Hän haluaisi esittelijä kiittää mietinnöstä varjoesittelijä Takkula on sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää keskustellessa kansalaisjärjestöjen rahoituksesta olla keskittymättä vain siihen, kuinka tämä jakautuu, vaan tarkastella sitä, mihin tarkoituksiin varoja käytetään. Edustaja Takkula pohti mahdollisuutta pidättäytyä rahoittamasta sellaisia kansalaisjärjestöjä, jotka eivät eurooppalaisia perusarvoja, kuten ihmisoikeuksia ja demokratiaa, tue. Ja tämän lisäksi tulee selkeästikin tätä periaatetta valvoa, sillä rahoitustahan voidaan myöntää sekä Euroopan unionin että jäsenmaiden tasolla. Yleisesti ottaen on rahoituksen yhteydessä hyvä pyrkiä välttämään hallinnollista taakkaa. Kansalaisjärjestöjen rahoitus, tämä voi olla myönteinen uudistus, mutta voi luoda liikaa byrokratiaa pienemmille järjestöille. Täytyy ottaa huomioon, että uusissa avoimuusperiaatteissa otamme nämä seikat äh, huomioon. Nämä pienet järjestöt taistelevat hallinnollisen taakan kanssa. Hän äh, halusi myöskin korostaa, korostaa sitä, että kaikkia järjestöjä tulisi kuitenkin kohdella tasapuolisesti. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten Rova Gilgasaari. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia arvoisille jäsenille. Aivan aluksi haluaisin kiittää komission puolesta teitä tästä mietinnöstä ja kaikista niistä keskusteluista, joita me olemme käyneet eh, viime vuoden loka- ja marraskuussa, ja keskustelusta, jota meillä oli esittelijän kanssa, kuten myöskin ehm, avustajien, avustaneiden konsulttien, joiden avulla tätä tietoa olemme keränneet. Olemme täysin samaa mieltä siinä kanssanne, että kansalaisjärjestöt ovat ensiarvoisen tärkeitä Euroopan unionin politiikkojen toteuttamisessa. Ne eivät ole tietenkään ainoita toimijoita, mutta ne ovat hyvin tärkeässä roolissa ja meidän täytyy se tunnustaa. Tämän vuoksi meillä on taipumus olla samaa mieltä tiettyjen kommenttien tänä iltapäivänä kuultujen väitteiden kanssa. Meillä on sellainen tunne, että tämä mietintö on luonnosteltu hiukan kielteisessä värissä eh, liittyen siihen, mikä näiden kansalaisjärjestöjen rooli on siinä, kun ne auttavat eh, toimielimiä toimeenpanemaan politiikkaa. Olimme hiukan yllättyneitä tietyistä suosituksista, joita esittelijä antoi liittyen toimiin, joihin meidän pitäisi ryhtyä. Selvästikin erittäin hyviä huomioita tehtiin, komission tulee yhä kasvattaa avoimuutta. Me ryhdymme tärkeisiin toimiin. FTS-järjestelmä, joka meidän suosituksestamme vuonna 2010 parlamentissa luotiin, on hitaasti parantunut, mutta meillä on yhä parantamisen varaa tässä FTS-avoimuusjärjestelmässä. Nyt haluaisin tuoda tiettyjä asioita mietinnöstä esiin, sellaisia, jotka eräät tässä iltapäivällä mainitsevat erityisesti kysymykset, jotka liittyvät vastuullisuuteen ja tarkastuksiin. Nämä ovat tarkistuksia, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä tässä talossa. Kuten aivan oikein todettua, kansalaisjärjestöt ovat hyvin tärkeä sidosryhmä, taho, mutta ne ovat vain vähemmistö sellainen. Kun tarkastelemme palautetta, että olemme saaneet näiden kansalaisjärjestöjen toteuttamien hankkeiden osalta, komissio ei ole sitä mieltä, että nämä nimenomaiset sidosryhmät ansaitsisivat erilaisen kohtelun kuin muut. Tässä otettaisiin huomioon tiettyjä mietinnön suosituksia ja tiukempi kohtelu verrattuna muihin. Täytyy ottaa huomioon, että ähm, tilintarkastustuomioistuin toteuttaa melkoisen kattavaa äh, kontrollia. Meillä on riskianalyysijärjestelmä ja monia oikeudellisia välineitä, joiden kautta voimme puuttua toimeenpanoon, erityisesti kun sääntöjen vastaisuuksia tai petoksia on esiintynyt. Kaikki näitä tarkistuksia suoritetaan säännöllisesti ja tarpeen vaatien ja toimiin ryhdytään, kun se on tarpeen. Tämä koskee kansalaisjärjestöjä, mutta kaikkia muitakin eh, tuensaajia, eikä kansalaisjärjestöjä enempää kuin mitään muutakaan tahoa. Tietyt eh, ehdotukset näissä mietinnöissä ovat sellaisia, että meidän mielestämme suoraan sanottuna ne saattaisivat hirvittävän paljon monimutkaistaa sidosryhmille tilannetta, esimerkiksi kansalaisjärjestöjen työntekijöistä raportoiminen. Olemme täysin samaa mieltä siinä, että välillä on tarpeen tehdä verkostotyötä, mutta jotta korvauksia saisi, tukikelpoisuuskriteeri ja verkostotyötä koskeva kriteeri tulee täyttyä me emme toimi niin kuin rateista mainitsivat, ellei näistä asioista ole etukäteen komission yksiköiden kanssa keskusteltu ja sovittu. Tämä on sitä avoimuus ex ante toimintaa, johon viitattiin. Komissio erityisesti näissä uusissa varanhoitoasetusehdotuksissa pyrkinyt siihen, että voisimme auttaa talousarvion toimeenpanossa aiheuttaa vähemmän byrokratiaa ja keskittyä enemmänkin siihen, mitä todella saamme aikaan. Ja uskoaksemme tietysti näistä mietinnön ehdotuksista seuraus olisi tämän tarkoituksen vastainen. Sitten toinen tärkeä seikka, kun viitattiin äm, sääntöjen harmonisointiin ja hallintoon, olen sitä mieltä, että kyllä tarvitsemme lisäharmonisointia. Erityisohjelmat välillä poikkeavat toinen toisistaan ja me saatamme sidosryhmien edustajat yhteen, kun he osallistuvat tiettyihin ohjelmiin, mutta eivät ehkä itse ymmärrä eroa niiden välillä. Tämä äh, liittyy erityissääntöihimme. Meillä on varainhoitoasetuksessa jo melkoisen kattava puisteisto olemassa, ja sääntöjen harmonisointi, avoimuus ja kontrolli. Esimerkiksi meillä on olemassa kaikki julkaisua ex ante äh, koskevat säännöt äh, tai tuensaajien tiedottamista koskevat säännöt ja niin edespäin. Eli kaikki nämä vaiheet ovat jo varanhoitoasetuksessa mukana tällä hetkellä. Mutta me olemme sitä mieltä, että me saisimme lisäharmonisointia aikaan ja aivan varmasti enemmän avoimuutta aikaan, jos siirrymme äm, sähköiseen äm, tukien hallintaan. Me me kovaa työtä tämän parissa. Esimerkiksi meillä on tällainen sähköinen palvelu, jonka välityksellä saamme tietoa kaikista ähm, hankkijoista ja kaikista erilaisista oikeudellisista välineistä, jotka liittyvät äh, tiettyyn tuen saajaan. Kyllä todellakin, kuten todettua, me toivomme, että tämä parantaa toimintaa ja me pyrimme suuntaamaan siihen suuntaan, että hallintoa sähköistettäisiin. Tämä on aivan helposti varmasti auttaisi teitä saamaan parempaa tietoa helpommin. Ja sitten vielä viimeinen asia rahoituksen näkyvyyteen liittyen. Tässä komissio on hiukan yllättynyt tietystä arvioista, joita tässä mietinnössä on mukana, sillä näkyvyys, Euroopan unionin rahoituksen näkyvyys, sen, jota kansalaisjärjestöt saavat ja kaikki muutkin sidosryhmät, on velvollisuus. Se on jotakin, mistä kerrotaan etukäteen. ja se on myöskin osa sopimuksia aivan selvästi niissä sopimuksissa, joita me allekirjoitamme saajien kanssa ja kaikkien kansalaisjärjestöjen kanssa, sopimuksessa käy esiin, että heidän täytyy julkaista tietoa, että saavat Euroopan unionilta rahoitusta. Tämä on osa sopimuksia ja se on osa myöskin meidän valvontaamme. Jos he eivät tätä tietoa tarjoa, komissio voi ryhtyä korjaaviin toimiin ja tekee niin. Eräät teistä käsittelivät kysymystä kansalaisjärjestön määritelmästä. Tämä on hyvin pitkällinen keskustelu, joka on ollut käynnissä täällä parlamentissa kauan aikaa. Me olemme pohtineet sitä myöskin komissiossa. Meillä on monia eri tutkimuksia Euroopan parlamentista, jotka vahvistavat sen, että tässä tulos voisi olla päinvastainen kuin toivottu. Oikeudellinen laillinen puitteissa se 28 jäsenmaassa on niin erilainen, että me emme voi päästä näihin tavoitteisiin nyt. Tällä hetkellä tämä ei ole saavutettavissa komissio. Teidän vetomuksenne mukaisesti yli viisi vuotta sitten pyrki määrittelemään vastuullisuus seurannassamme voittoa tavoittelevien ja tavoittelemattomien toimijoiden eron, mutta aivan kuten monet tässä toivotamme esiin, sen kaikki voittoa tavoittelemattomat järjestöt eivät ole kansalaisjärjestöjä. Me pyrimme siis käsittelemään tätä kysymystä, mutta tällä hetkellä yhteistä määritelmää ei ole mahdollista antaa. Sitten vielä yhteenvetona, jos palaan avoimuuskysymykseen, aivan varmastikin FTS-avoimuusjärjestelmä, jota me pyöritämme, tarjoaa riittävästi tietoa ja monessa tapauksessa äm, kaikki varainhoitoasetuksen vaatima tieto on saatavilla siellä. Tätä me pyrimme parantamaan vielä. Ehdotuksia olemme saaneet äh, paljon. Suurin osa niistä tuli tuolta parlamentista. Me teemme työtä niiden parissa ja toivomme, että Euroopan unionin toimeen talousarvion toimeenpanon alalla voisimme nopeasti tarjota teille vielä täsmällisempää tietoa. Paljon kiitoksia. I would give the last word to... Kiitokset vielä ja annan sitten vielä herra Piperille loppupuheenvuoron. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja komissiolle heti vastaukseksi. Tässä nyt on hieman väärinkäsityksiä. Joko tämä mietintö ymmärretään tahallaan väärin, tai sitten sitä ei todellakaan ymmärretä. En minä ole missään kohdassa puhunut petoksesta. En minä ole sanonut, että, että kansalaisjärjestöt äh, tekisivät petoksia. Ainoa mitä me haluamme on lisää avoimuutta. Ja jos tämä komission puolelta äh, ymmärretään niin, että, tai sanotaan, että niiden täytyy nyt jo, ne ovat velvoitettuja äh, todistamaan, kuinka ne varansa käyttävät. Toki, hyvä. Mutta meillä jäsenillä, jäseninä ei ole mitään pääsyä näkemään, miten esimerkiksi ähm, mitä tavoitteita näillä kansallisilla järjestöillä on ja miten niitä rahoja siinä käytetään. Ja minua hämmästyttää, että komissiossa ei olla tietoisia näistä ongelmista minä opin jo koulussa, äh, että toimivaltuudet, oikeudet pitää jakaa esimerkiksi lainsäätäjän ja toimeenpanevan. Ja se, että täytäntöönpanija komissio järjestää äh, lobbauskoulutuksia äh, siitä, mitenkä poliitikkoihin voidaan vaikuttaa. Minusta, minä en, se ei mahdu minun päähäni, joten komissio olisi voinut tätä nyt hieman käsitellä enemmän. Olen sama mieltä komission kanssa kuitenkin siitä, että tämä aiheuttaa liikaa byrokratiaa ja sitä me emme toki halua. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa myös, mutta se mitä on raportoitava tai tilitettävä, sitä täytyy sopia. Siitä meidän täytyy sopia niin, että me voimme sitten jälkeenpäin myös valvoa ja tarkastaa, että näin on käyty. Minusta tämä on ihan oikeutettu vaatimus. Ja komissio puhui FTS-järjestelmästä ja jos me nyt tässä rakennamme tätä hieman yhdessä edelleen ja saisimme tämän valvonnan yhtäläiselle pohjalle, jossa kaikki tekevät samoin, niin silloin me olemme päässeet jo askeleen, pitkän askeleen eteenpäin sitä kollegoille näistä tiedoista. En ole samaa mieltä. Me olemme saaneet nämä tiedot asiakirjoista, ja jotka, me annoimme tämän tehtäväksi ja he yrittivät komissiosta selvittää näitä, mutta eivät saaneet lukuja sieltäkään, ainoastaan horisontista. Ja esimerkiksi rakennerahastoista, niissä saajat on julkistettava Ähm, ja äh, esimerkiksi maatalousvaliokunnassa äh, toisin. Sen vuoksi me halusimme luettelon näistä suurimmista tuen saajista. Emme enempää, emme vähempää. Ihan yksinkertainen vaatimus. Ja me tässä nyt kierrämme kuin kissa kuumaa puuroa ja emme saa näitä lukuja. Joten äh, emme saa näitä varmuutta näistä luvuista, jotka me saimme alussa ja olen samaa mieltä liberaalikollegoiden kanssa ja varmaan muidenkin kanssa. Meidän täytyy saada enemmän hyvää tahtoa komission taholta niin, että komissio todellakin toimittaa nämä luvut meille. Eikä tässä äh, mietinnössä puhuta kaikista lobbareista ja muista, vaan tässä puhutaan vain niistä, jotka saavat eurooppalaista rahaa. Vain niistä. Ja minusta se on ihan oikeutettua siinä kohdalla vaatia enemmän avoimuutta ja tarkkaan katsoa, miten komissio toimii strategisesti ja poliittisesti, jotta nämä rahat käytetään siihen, kuin, mihin ne pitäisi käyttää. Tämä on se ydinasia. Missä valvonta on? Myös parlamentille kuuluu se. Se on myös tärkeää. Ja esimerkiksi nämä lobbarijärjestöt, jotka levittävät näitä feikki-uutisia, valeuutisia, no toki voisimme tähän esittää esimerkkejä, miten se tapahtuu, on myös äh, lobbareita, jotka työskentelevät myös äh, tätä vastaan ja, ja myös Eurooppaa vastaan. Ja meidän täytyy nyt todellakin katsoa, että haluammeko me todellakin tukea omia vastustajiamme. nämä ovat niitä ongelmia. Meidän täytyy olla tiukempia. Ja se, mitä Bart sanoi, että me olemme monilla aloilla muuttuneet liian monimutkaiseksi. Toki, mutta emme nyt oikein tienneet, että miten mennä eteenpäin. Mutta kyllä me varmasti kykenemme keskenämme yhdessä huolehtimaan ja yksinkertaistamaan näitä asioita tässä mietinnössä. Ja kollega Salafrankka argumentoi myös tähän suuntaan. En nyt varmaan unohtanut ketään. Ja kansalaisjärjestöjen määritelmä, ei, emme me sitä tarvitse. Mutta meillä täytyy olla tietyt kriteerit, jotka ovat yhtäläiset kaikille kansalaisjärjestöille, esimerkiksi tilinpidon suhteen. Mutta odotan mielenkiinnolla yhteistyötä. Kiitokset. Ja nyt me olemme päättäneet päässeet äh, ähm, budjettivalvontavaliokunnan kokouksen ja nyt meillä on yhteinen kokeus äh, budjettivaliokunnan kanssa ja järjestämme tässä äh, kuulemisen. Ajattelin, että tämä on nyt oikein mielenkiintoista, että me kaikki voimme osallistua tähän ja olisikin hyvä, jos kaikki nyt tulisivat tänne sisälle sitten.